l'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le dossier e. Seuraavana meillä on Eurooppa 22, uusi eurooppalainen työpaikka ja kasvua edistävä strategia, neuvoston ja komission julkilausumat. Ensin puheenvuoro neuvostolle. Hyvä puhemies. Tengo el gusto de eh, abordar un asunto. Tämä asia on neuvoston kannalta valtavan tärkeä ja Espanjan puheenjohtajakauden myös. Ja kyse on Eurooppa 2020 strategia, joka tähtää kasvuun ja laadukkaiden työpaikkain luomiseen. Jo tässä on kuultu, että olemme nyt pääsemässä 30-luvun jälkeen pahimmasta kriisistä talouskriisistä ja me haluamme nyt taata tämän elvytysohjelman toteutumisen, joka nyt on saatu aikaan unionissa. Ja juuri tänään olemme nämä ennusteet saaneet komissiolta luettavaksemme. Ja myös sitten pyrimme hivenen lievittämään kriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mutta toki me haluamme tehdä työtä lyhyellä aikavälillä unionin jäsenvaltioiden kanssa ja toimielimissä. Mutta meidän täytyy katsoa kyllä paljon pidemmälle tämän vuosikymmenen yli ja pyrkiä eurooppalainen sosiaalinen malli säilyttämään. Tämä on se kaksoishaaste, joka nyt on tuohon 2020-strategiaan linkitetty. Kyse on siitä, että me emme enää kärsisisi tällaisesta suuresta kriisistä. Ja näin me voisimme luoda sellaisen kasvuohjelman, joka vastaisi uusiin aikoihin ja tähän uuteen aikakauteen ja voisi luoda tällaista kestävää kehitystä ja kestävää kasvua jo, ja myös toimisi Euroopan unionin talouspolitiikan pohjana tulevien vuosien ajan. Tietänette, mitä parhaiten, että tämä 2020-hanke tuli keskusteluun epävirallisessa muodossa 11. päivää helmikuuta ja sen jälkeen sitä on käsitelty myös maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja lisäksi myös monessa monessa muussa neuvoston muodostelmassa asiasta on keskusteltu ja tämän puolivuotiskauden aikanahan neuvostoa johtaa Espanja. Maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa annettiin 2020-hankkeelle vihreää valoa ja se menee sitten lopullisesti käsiteltäväksi kesäkuun Eurooppa-neuvostoon ja siinä, tässä on nyt jo perusteellisesti osa ohjattu tällainen, annettu tällainen tiekartta tulevan strategian äh, suuntaviivoiksi ja se tämä tietysti puhuu tästä kestävästä kehityksestä, innovoinnista. Sitähän parlamenttikin on toiminut, toivonut ja myös sitten työpaikkojen luomista ja työllisyyden säilyttämistä. Tässä ovat nämä tärkeimmät tavoitteet, joihin me haluamme päästä ja että työllisyys 75 prosenttia sekä naisille että miehille ja sitten bruttokansantuotteesta 13 prosenttia ja sitten 2020 20 tavoitteet ilmastonmuutosta torjumaan ja sitten vielä tuo koulu, keskeyt, koulun keskeyttämisprosentin laskeminen, niitä nyt ei ole vielä ihan tarkkaan määritelty luvuiksi, eikä myöskään sitten köyhyyden vähentämistä, mutta nämä kaikki kuuluvat varmasti tähän, tähän tekstiin. Ja sen pohjalta, mitä komissio on tiedonannossaan sanonut ja minkä komissio on hyväksynyt, voimme huom- toteut- todeta, että tämä menee nyt sitten neuvostoon, on tullut mennyt neuvoston kokoukseen maaliskuussa ja menee sitten kesäkuussa eteenpäin ja tulee hyväksytyksi todennäköisesti. No, joka tapauksessa kyse on nyt 2020 strategiassa näistä näistä selkeistä suuntaviivoista, integroiduista suuntaviivoista ja Espanjan puheenjohtajakauden aikana on luvattu tehdä työtä kaikkien neuvoston esittämien yksityiskohtien edistämiseksi, jotta ECOFIN ja EPSCO neuvostot kesäkuussa voisivat tehdä yhteistyötä ja myös sitten tuo työllisyysdirektiivi, johon parlamentinkin mielipidettä kaivataan. Toiseksi me tarvitsemme sitten juuri näitä äsken mainitsemiani päätavoitteita ja kolmanneksi tässä uudessa tavoitte- ta- strategiassa on, ovat myös nuo kansallisella tasolla määritellyt omat tavoitteet, jotka tietysti täytyy linkittää kiinteästi tähän unionitavoiteluetteloon. Olemme myös kovastikin puhuneet näistä kansallisen tason uudistuksista ja Lissabonin sopimuksen muokkauksista. Joka tapauksessa kyse on juuri kaikesta siitä, mikä koskettelee sisämarkkinoiden toimintaa. Lisäksi aiotaan ryhtyä uusiin aloitteisiin, joista nyt sitten ensiksi puhuisin komission jo käsittelyssä olemassa, olevasta digitaalisesta Äh, työesityksestä, äh, joka, joka, esityslistasta, joka tulee sitten toukokuussa käsiteltäväksi neuvostoon ja 18. päivä toukokuuta sitä sitten tarkemmin käsitellään. Lisäksi käsitellään monia uusia strategian osasia neuvostossa tulevien kuukausien aikana ja keskustelua halutaan käydä hyvin avoimesti. Esimerkiksi ensi viikon opetusneuvosto on hyvin avoin ja eh, tahtoisin korostaa sitä, että työ ei tietenkään pääty kesäkuussa. Ei tämä 2020 strategia siihen lopahda, vaan sitä täytyy sitten ryhtyä toteuttamaan ja soveltamaan ja siitä pitää luoda kansalliset omat ohjelmat eh, tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja lopuksi huomauttaisin, että tämä strategia on merkittävällä osalla merkittävää roolia näytellyt koko talouskriisiin löytämissämme vastauksissa. Ja myös Van Rompuy on huomauttanut, että neuvostolla ja komissiolla on hyvin merkittävä osa suuntaviivojen löytämisessä yhteiselle strategialle, ja parlamentilla tietysti on oma roolinsa näyteltävänä tässä, ja sitten tämä menee komission sovellettavaksi ja valvottavaksi niine elementteineen ja välineineen, joita siinä on. Ja me varmasti kaikki haluamme näitä elementtejä ja välineitä, jotka, joita se meille antaa käyttää. Seuraavana sitten, eh, eh, kiitoksia Lopes Garrido, seuraavana Barroso. Minister. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä ministeri. No niin, tärkeä valinta on tehtävä, on päätettävä, miten toimia taloudellisessa kriisitilanteessa. Emme kuitenkaan voi riskeerata kaikkea sitä, mitä on saavutettu viimeisten vuosikymmenen aikana. Tietysti yhteistyötä on ollut mahdollista myöskin tehokkaasti parantaa hyödyntämällä kaikkia olemassa olevia välineitä. Viime kuukausien tapahtumat, eli markkinoiden häilyväisyys, muutosten tarpeet ja myöskin julkisten varojen käyttö ovat vain nimenomaan selventäneet sitä, että tällaista muutosta tarvitaan. Ja on erittäin tärkeää painottaa eurooppalaista ulottuvuutta nyt enemmän kuin koskaan. Ja meillä on tähän mahdollisuus olemassa. Ja Eurooppa 2020 tähän tarjoaa välineitä. No niin, kun tarkastellaan toimenpidepakettia, jos halutaan saada kestävää kasvua aikaan, eh, niin erillisenä tätä se ei voi tarkastella, sillä eh, koettu kriisi on osoittanut ainakin sen, että yhteistyötä eri tasoilla ja aloilla tarvitaan aukkojen tilkkimiseksi kun esimerkiksi halutaan valvoa eh, rahoitusmarkkinoita, halutaan vakautta eh, talouteen ja tarvitaan myöskin sellaisia rakenteellisia muutoksia, että kestävä kasvu ja työpaikat voivat mahdollistua Euroopassa. Ja kaikkia näitä kolmea tarvitaan. Ja kaikki kolme on saatava kuntoon, jos halutaan tavoitteisiin päästä. Eli Tarvitaan tällaista holistista lähestymistapaa. Uudistus rahoitusmarkkinoilla, hyvä hallinnointitapa, Eurooppa 2020 kestävää kehitystä ja hyvää kasvua varten. Ja mm, globaalit reformit, jos niedetään Eurooppa 2020, niin en tiedä, koska näillä on myöskin ulkoisia ulottuvuuksia. On ymmärrettävä se, että kaikki vaikuttavat toisiinsa. Ja nyt lyhyesti kertoisin osasta näistä. En nyt rahoituskysymyksiin palaa. Aikaisemmassa puheenvuorossani kommentoin tätä, mutta nyt G20 lähtisin siitä liikkeelle. Se on nimenomaan talouskriisiin puuttunut ja puhunut siitä, kuinka hallintotoimia parannettaisiin on tietysti pyrittävä vaikuttamaan G20-toimintaan. Voidaan esittää omia ajatuksia. Komissio onkin näin tehnyt ja on pyritty pitämään huoli siitä, että kaikkien jäsenmaiden näkemykset töissä hyvin huomioitaisiin. Meidän on pyrittävä siihen, että johtoroolimme on vahva ja on ajateltu tässä kesän ja syksyn huippukokouksia. Ja G20 on saatava eh, hyvä eh, ulos tulostrategia. Meidän on globaalisti huomioitava eh, se, se huomioitava se seikka, että epätasapainoa on ollut ja se on osit, osaltaan johtanut kriisitilanteeseen. Ja taakka on sitten jaettava tasaisesti kaikkien G20-maiden välillä. Meidän strategiamme eh, Eurooppa 2020 on tehtävä eh, tutuksi myös muille ja on erittäin tärkeää eh, hyödyntää sitä. On erittäin tärkeää, että Eurooppa toimii koordinoidusti G20-foorumilla myöskin. Ja tarvitaan rahoitusmarkkinauudistuksia, tarvitaan paineita. Kansainväliset kumppanimme, heidän on toimittava hyvissä ajoin, täytäntöönpantava olemassa olevat sitoumuksensa kunnolla. Tämän lisäksi nyt G20 voisi antaa signaalin siitä, kuinka rahoitusala voi omalta osaltaan eh, helpottaa pankkialan korjaustoimissa on sovittava eh, pankkimaksuista globaalisti ja tällöin on sitten annettava myöskin signaali. IMF onkin ehdottanut, että tähän voitaisiin verolisäyksiä ajatella mutta keskustelut ilman muuta eivät tule olemaan yksinkertaiset. Valmistelutöitä on tehty ja varsin monet G20-foorumilla vastustavat tällaisia näkemyksiä, se on selvää. Kuitenkin Euroopan signaali on suurin, jos voimme puhua yhdellä äänellä, sanoa, että EU on jo omat kotiläksynsä tehnyt ja tulisi saada aikaan sopimus tärkeimmistä sääntelytoimista rahoitussektorilla ja niistähän jo aikaisemmin puhuinkin. Joustavuutta tarvitaan, mutta toisaalta luovaa e, käytännön läheisyyttä sekä täällä talossa että myöskin neuvoston puolella. No Eurooppa 2020, se on asetettava oikeisiin puitteisiin tässä holistisessa lähestymistavassa. Monet strategian elementit hyväksyttiin maaliskuussa päämiestasolla. Sen jälkeen täälläkin asiasta on keskusteltu ja ennenkin sitä jo tehtiin ehdotuksia komissiossa ja konsultoimme myös teitä. Ja nyt on tärkeää, että toimiin ryhdytään. Toimintaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Ja viittaan aikaisempiin puheenvuoroihini. Niin rahoituskriisin ongelmat ovat hankalia. Tarvitaan todellisia hyviä koordinoituja uudistuksia. Parempi taloudellisten toimien koordinointi on yksi avainalue Eurooppa 2020-ehdotuksessa. Kreikan kriisin myötä olemme ehdottaneetkin parempaa taloudellista koordinointia ja sitä todella tarvitaan jos halutaan välttää tulevia kriisejä. Kasvun tilan on taas päästävä, on pystyttävä tarjoamaan uusia hyviä työpaikkoja ja kestävyyttä, kestävälle pohjalle Eurooppaa on rakennettava. työttömyystavoitteet on asetettu ja sitten taistelu ilmastonmuutosta vastaan on myöskin tärkeä ala. Koulutustoimet ja tavoitteet ovat tärkeä osa-alue. Koulun keskeyttäneiden määrän tulisi saada alemmaksi ja Euroopan neuvosto kesäkuun huippukokouksessa tästä asiasta sopi komission ehdotuksen pohjalta. Tarvittaisiin myöskin numerisia tavoitteita köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi. Ei käy se, että 80 miljoonaa ihmistä elää köyhyyden kynnyksellä Euroopan unionissa. Ja teen itse parhaani vakuuttaakseni jäsenmaat nimenomaan tämän tavoitteen tärkeydestä. Täällä ainakin varmasti ollaan sitä yhtä mieltä. Eurooppa 2020 ohjelma tulee saada tasapainoiseksi sosiaalisten ja muiden kysymysten osalta, mutta taloudelliseen tehokkuuteen on päästävä, mutta reiluin ehdoin. Jäsenmaiden ohjelmien tulee olla sellaisia, että pyritään todellakin yhteisiin eurooppalaisiin tavoitteisiin. Jäsenmaat nyt eh, juuri miettivät yhdessä komission kanssa näitä tavoitteita toivottavasti kesäkuussa neuvostossa sopu löytyy, jotta sitten neuvottelut voivat käynnistyä. Olemme tehneet myöskin integroidusta suuntaviivosta ehdotuksen viime viikolla. Niissä nimenomaan ohjaudutaan Eurooppa 2020-strategiaan. Suuntaviivan määrä on pienempi kuin viime kerralla. Niitä on nyt 10 eikä 24. Ja nimenomaan välineitä tällä tavalla toivottavasti pystytään paremmin hyödyntämään kesän neuvosto sitten toivottavasti antaa vahvistuksensa näille suuntaviivoille, mutta nehän hyväksytään vasta sen jälkeen, kun me olemme niistä teidän kanssanne täällä keskustelua käyneet ja toivottavasti tähän päästään niin pian kuin mahdollista. No niin, Eurooppa 2020-strategia ei ole pelkästään luettelo tavoitteista eikä pelkästään visio, vaan se on uudistusohjelma. Toimiin tullaan Euroopan tasolla ryhtymään. Varsin tärkeää on muistaa se, että uudistuksia on tehtävä kaikissa jäsenmaissa. Lähdettyä on liikkeelle toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta. On mietittävä, mitä tulee tehdä Euroopan tasolla ja mitä sitten tehdään jäsenmaatasolla. Ja täytäntöönpano on tässä olennainen avainsana, niin kuin Lopes Garrido totesi. On oltava jäsenmaatasolla siitä, että on parannettava ja vahvistettava eurooppalaista hallinnointitapaa. Toivottavasti nyt on opittu Lissabonin strategian tavoitteet menivät oikeaan suuntaan. Ne olivat ehkä hyviä, mutta ongelma oli se, että omistajuusperiaate ei toteutunut, ei ollut tarpeeksi lihasta silloin, kun siirryttiin ohjelmien täytäntöönpanoon. Ja siksi nimenomaan eh, tämä aukkokohta on hoidettava. Ja teidänkin roolinne tässä on olennaisen tärkeä, kun pyritään Eurooppa 2020-strategiaa hyvin täytäntöön panemaan myöskin. Te eh, lainsäätäjänä myöskin saatte varsin hyvin kansalaiset liikkeelle ja miksette voisi myöskin vaikuttaa kansallisiin parlamentteihin. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti saa hyvät suhteet kansallisiin parlamentteihin päin. Näin voidaan pitää huoli siitä, että uudistuksia ei eh, katsota pelkästään sellaisina uudistuksina, joita tehdään joko täällä tai Strasbourgissa, vaan sellaisina uudistuksina, joita Eurooppa yhteiskuntana kokonaisuudessaan toteuttaa. On erittäin tärkeää, että kaikki eh, toimijat, eri tasojen toimijat ja hallituksen eri tasot, mutta myöskin työmarkkinaosapuolet saadaan asian käsittelyyn mukaan. Tämä on tärkeää ja haluankin kiittää pääministeri Savateron eh, kommenteista eh, kun hän totesi, että on erittäin tärkeää, että työmarkkinaosapuolet saadaan myöskin neuvotteluihin mukaan. Ja yhteistä hallinnointia tarvitaan ja on koordinoitava kunnolla yhdessä. Ja sitten on arvioitava, samanaikaisesti arvioitava, mitkä ovat tarpeet ja miten voidaan toimenpite täytäntöön panna. Taloudellisen vakauteenhan pyritään ja rakenteelliset uudistukset, makrotalouden kehitys, nämä kaikki asiat yhdessä on huomioitava, kun halutaan päästä kriisistä ulos ja päästä jälleen kestävän kasvun ja kehityksen tielle millään muulla tavalla ei tässä onnistuta. Ei voida puhua hyvästä hallinnoinnista sillä tavalla, että makrotalouden kysymyksiä ei samalla huomioitaisi sisäisiä ja ulkoisia sellaisia. Ja tässä tarvitaan kaikkien toimielinten tukea. Tarvitaan holistista, kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Vain tällä tavalla on mahdollista edetä ja voittaa myöskin luottamusta strategiallamme vahvasta valinnasta puhuin alussa ja komissiossa tiedetään ainakin mikä rooli halutaan ottaa. Ja uskon, että tähän te haluatte, haluatte täällä yhtyä, eli Euroopan puolesta tehtävä valinta. Tältä pohjalta haluamme töitä jatkaa. Kiitos teille kaikille. Kiitokset komission puheenjohtajalle. Nyt annan puheenvuoron Wortman Koolille. Kiitoksia. Hyvä komission puheenjohtaja, hyvä ministeri. Tämä keskustelu, jota nyt käydään strategiasta 2020, niin tätä edelsi keskustelu euroalueen ongelmista. Erittäin tärkeää on se, että eurooppalaista ohjausta vahvistetaan. Te olette puhuneet talouspolitiikan koordinoinnista, mutta suuri ongelma on siinä, että jäsenvaltiot eivät pysy niissä sopimuksissa ja sitoumuksista, joita ne ovat talouden koordinoinnin suhteen tehneet. Tässä on Lissabonin eh, strategia ollut käytössä ja nyt tätä 2020 strategiaa pitää soveltaa toisella tavalla. EPP vastustaa sitä, että tehdään eh, komission puolelta aloite me toivomme, että neuvosto tekee päätöksiä ja sitoutuu kaikkiin päämääriin jäsenvaltioiden puolesta. Ja että hallinto on päättäväistä Euroopassa. Budjettihankkeet, niiden täytyy perustua tai saada inspiraatiota tästä 2020 strategiasta ja myöskin parlamentti tulee täyttämään oman institutionaalisen roolinsa tässä kasvustrategiassa. Se, mitä euroalueella on tapahtunut viime aikoina, on tärkeää sen, sitä taustavasten ymmärtää, että meidän täytyy valvontaa järjestää ja myöskin täytyy, täytyy muistaa se, että muuten taakka siirtyy tuleville sukupolville. Julkiset varat ovat hyvin tärkeässä roolissa, kun, kun ryhdytään strategiaa noudattamaan ja kilpailukykyä vahvistamaan. Teidän täytyy tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka vahvistavat kasvu- ja vakauspakettia. Pitää myöskin pyrkiä estämään ennalta haitallisia ilmiöitä ja myöskin talouspolitiikkaa on koordinoitava. Te voitte kyllä luottaa meidän tukeemme komission puolella. Parlamenttina yhdessä komission kanssa me voimme heittää haasteen neuvostolle. Neuvoston täytyy panna täytäntöön vakaus- ja kasvupaketin vaatimuksia. Uskoisin, että ennen vuoden loppua neuvosto antaa vihreää valoa komissiolle. Lissabonin sopimuksen mahdollisuuksia täytyy täysin käyttää hyväksi, jotta me voimme hallintoa vahvistaa ja lyhyellä aikavälillä. Me emme saa menettää aikaa. No niin, sitten Rova Beres, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Nämä kaksi keskustelua, jotka olemme juuri äsken käyneet, kuuluvat toinen toisiinsa johdonmukaisesti. Voidaanko sitä sitten käytännössä toteuttaa siitä? Kyllä Demari-ryhmässä olemme kovasti epäileviä. Mehän katsomme tätä tekstiä, jota, joka meillä nyt on komission suunnasta tullut ehdotuksena ja toimimme tällaisessa strategisessa kumppanuudessa kesäkuussa ilman, että parlamentti voi esittää kommenttinsa näistä asioista eksplisiittisesti. No, tässä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Miten voitte äh, kuvitella, että me nyt äh, seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi sitoudumme tähän työhön ilman, että me teemme jonkunlaista johtopäätöstä siitä, mitä Lissabonin strategiasta on sitten saatu aikaiseksi. 27 erillistä suuntaviivaa ei tarvita, vaan 10 ainoastaan. No jos tämä nyt on hyvä komission puheenjohtaja se ainoa muutos, niin ei se riitä. No johdonmukaisuutta me tarvitsemme, voidaksemme onnistua tässä 2020 tässä strategiassa. Meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, missä me nyt olemme, ja meidän täytyy selvittää se ennen kuin yritämme johonkin päin lähteä. Ja me, se, missä me nyt tällä erää olemme, niin me olemme suurimmassa kriisissä kuin ikinä Euroopan unioni on luomisestaan lähtien, elänyt koskaan. Emme me voi sitä mitenkään nyt sivuuttaa. Me emme voi voi nyt ryhtyä lähtemään kriisistä sillä tavalla, että julkise, vaaditaan julkisen valtion vastuuta ja jätetään sitten vain markkinoille vapaat kädet toimia. Tällaista strategiaa ei voida kuvitellakaan ilman niitä välineitä, joita meillä on ja mitä meidän täytyy pyrkiä kehittämään. Emme me niin hirveän rikkaita nyt kuitenkaan ole. Meillä on kasvu- ja vakaussopimus, no onhan meillä muitakin välineitä, meillä on rahoitusnäkymät ja niin poispäin. Jos me kaikkia näitä emme toinen toisiinsa selkeästi linkitä, niin emme pääse puusta pitkälle. Ja kun me nyt sitten käymme katsomaan tätä lähtöpistettä, jossa nyt olemme, niin se kyllä kovasti huolestuttaa. Ensiksikin me demareina tahdomme toimittavan nopeasti jo, ja, jo, ja valtioita ei pidä asettaa tähän markkinaspekulaation piiriin, eikä kyse ole pelkästään Kreikasta tai jostain muista sormella osoitetuista valtioista, vaan kyse on dominoperiaatteesta, jonka pohjalta kaikki joutuvat spekulaation valtaan, ja siitä syystä me toivomme tällaista rahoitusvakausvälinettä, jonka pohjalta toisaalta jäsenvaltiot voitaisiin suojata tällaiselta spekulaatiolta ja jäsenvaltiot voisivat sitten toteuttaa sitä tehtävänsä, joka niille on määritelty, eli pyrkiä löytämään sitten eurooppalaisen mallin säilyttämiseen. Ja kaikkihan puhuvat tästä kriisistä ja meidän sosiaalimallistamme. Sosiaalinen mallimme on meidän paras aseemme koko globalisaatioprosessista ja tämä 22 strategia puhuu talousarvioiden yhteen konsolidoimisesta. Sehän tappaa paisi meidän sosiaalisen mallimme ja silloin me epäonnistumme totaalisesti myös maailmanlaajuisessa kilpailussa ja, ja silloin me menetämme tämän oman mallimme ja näin annamme sitten kaikille muille maanosille vapaat kädet ryhtyä toteuttamaan tätä, tätä vapaata markkinapolitiikkaa, eikä se voi olla meidän tulevaisuuden kuvamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt antaisin puheenvuoron Rova Ekille kolmeksi minuutiksi. Kiitoksia. Me olemme tienneet jo monta kuukautta, että Kreikan tilanne on vaikea. Me tiedämme, että euron arvo laskee ja hallituksen paineet kasvavat. Eurooppa on vaikeassa tilanteessa ja kriisissä, vaikka juuri luulimme toipuvamme. Nyt täytyy puuttua näihin kilpailukykyasioihin, tuottavuuteen ja myöskin kasvavaan talouden kehitykseen. Nyt Euroopan johtajat miettivät, eh, mitä pitäisi tehdä, ja näin ei pitäisi olla. Me tarvitsemme nyt toimia. On, eh, on selvää, että neuvostossa ei painostus riitä. Me tarvitsemme selkeitä eh, ta, päämääriä, ja me tarvitsemme kasvu- ja vakaussopimuksen ehdotonta noudattamista. Se, että painostamme hallituksia, rakennerahastoja voidaan käyttää ja kaikkia näitä eurooppalaisia keinoja pitää käyttää siihen, että hallitus lähtee oikealle tielle. Esimerkki, jos pikkuviljelijä eh, huijaa puolen hehtaarin verran, niin hän menettää koko tukensa kaikelle sille työllä, mitä, mitä hän on tehnyt vuosien varrella. Ja tämä vertailukohtana kertoo siitä, kuinka tiukkoja meidän täytyy olla. Komissio eh, ehdottaa asioita, joista on keskusteltu monta vuotta. Pitää olla strateginen agenda, joka on tässä 80-20 strategiassa. Jälleen esimerkkejä. Me keskustelimme talouden toipumispaketista – ja suurin osa näistä toimista ei ole pantu täytäntöön. Parlamentti on pyytänyt eräitä toimia, mutta suunnitelma B ei ole koskaan toteutettu. Meillä on toinen suunnitelma, missä on uutta tekniikkaa ehdotettu otettavaksi käyttöön ja 50 prosenttia kuitenkin toteutuksista puuttuu. Myöskin kasvihuonekaasuasiat eivät ole energiapuolella toteutuneet. Ja näitä komission ja jäsenvaltioiden pitäisi kasvihuonekaasuasia ottaa nyt painopistealueeksi. Ja meidän täytyy lainsäädäntöä nyt saada ripeämmin toimimaan, koska se ei tuota sellaista tulosta kuin pitäisi. Tarvitsemme energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa. Tarvitsemme myöskin infrastruktuuria ja uusia ratkaisuja. Meillä on rahaa, me tarvitsemme rahaa tähän. Tekniset innovaatiot ovat tarpeen ja myöskin pystyttävä torjumaan eh, sosiaalista syrjäytymistä ja toisaalta tasa-arvokysymysten edistämistä. Meidän täytyy saada kaikki toteutettua, minkä olemme eh, suunnitelleet. Me haluamme päätöslauselman tästä 2020 strategiasta. Kiitokset. Rova Eek, sitten Rova Harams, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvät naiset ja herrat. No, tässä voidaan ehkä puhua poliittisesta provokaatiosta, kun tätä strategia 2020 olisi eh, suuri keino päästä kriisistä ulos. Kun tarkastellaan nykyistä eh, rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, ja jos yhtään rehellinen on, niin voi varmasti sanoa, että jo kuukausia, vuosia olemme luvanneet jollain tavalla ryhtyä sääntelemään näitä villeiksi käyneitä markkinoita mutta varsin kääpiöaskelein on tässä edetty. Ja nyt sitten Kreikka, Kreikka, Kreikalle peiliä nyt näytetään Eli se on osoitus siitä, että tähän saakka ei tarvittavia toimia ole tehty. Kansalaiset ovat kuulleet, kuinka sanomme, että pelastamme pankit. No hampaita kiristellen tämäkin on hyväksytty. Ja nyt kuitenkin he joutuvat maksamaan eh, laskun. Eh, julkinen talous kärsii jo nyt tästä. Nyt olemme pelastamassa Kreikkaa. Näin on tehtävä. Muita vaihtoehtoja ei ole. Ja se on lisähaaste taas julkisille talousarvioille eri jäsenmaissa. Mutta pankit sitten, pankit kirjaavat mustia lukuja ja jos joku pankki sanoo, että osallistumme vähän vapaaehtoisesti, niin silloin aplodit ovat luvassa. En tiedä, herra Barroso, mielestäni meidän on pakko nyt myöntää se, että Euroopan unionin kuuluu 27 valtiota markkinoineen, mutta meidän on pakko ruveta miettimään siirtymäverotusta, siirtoverotusta tai jotain vastaavaa tointa, todellista tointa, sellaista, joka saa todellakin hyytymään näiden spekuloijien suuren nälän. Sillä on niitäkin jotka spekuloivat euroa vastaan ja keräävät voittoa tästä kriisistä. Ja meidän on sitten rahoitettava julkisin varoin kaikkea tätä ja jatkossa emme voi tällä tavalla enää toimia. Ja asiakirja, jonka esititte, siinä ei oikein ole kunnollista ulospääsytietä tästä. Se, mitä totesit, että globaalisti on toimittava, no sehän on ihan tuttu asia, näin jo ilmastotoimien osalta on sanottu, eikä asiassa siinäkään kovin hyvin ole edetty. Myös ilmastokysymyksistä, kun puhutaan, niin olemme edelleenkin kriisissä, emme ole kriisistä ulos päässeet, ja sekin johtuu siitä, että ei ole uskallettu ottaa kunnolla askelia eteenpäin. On varsin valiteltavaa, että juuri ennen tätä keskustelua kävi ilmi, että moni no niin, heidäkat joka tekee kovaa myyräntyötä komissiossa ja pyrkii ainakin siihen, että vähimmäistavoitteisiin päästäisiin. Ja nyt sitten kun tarkastellaan nykytilannetta, niin tuntuu siltä, että emme voi millään nostaa 30 prosentin tavoitettamme. Ja tämä päästökauppa kysymys, jos tavoitetta ei nosteta, niin voidaan unohtaa koko päästökaupa asia sillä CO2 ei tällöin saada enää kunnon hintaa. Ja silloin ihan turhaan on vuosikaudet asiasta keskusteltu ja jääty kuitenkin valovuosien päähän siitä, mikä todellinen tavoite alun perinkin oli. Ja jos halutaan taloutta siirtää kestävämmälle kannalle, niin kuin komission ohjelmassa sanotaan, niin kaikki varmasti voivat yhtyä tähän teesiin, mutta Herra Barroso, teidän komissionne on nyt sitten varaa eh, jäänyt velkaa eh, kertoa sen, että miten, miten tässä on toimittava, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Mitä välineitä voitte käyttää, mitä houkuttimia voitte käyttää. Eka tässä eh, jo mainitsi muutaman konkreettisen seikan. Eli tehtävää on todella paljon vielä näiden ohjelmien kanssa. Ja mitä tähän asti on esitetty, niin en usko, että Euroopan parlamentti voi nyt sanoa, että no nyt tämä on suuri uusi askel Lissabonin jälkeen. Eurooppa 2020 vaikuttaa nyt siltä, että se on Lissabonin epäonnistumisten jälkeen uusi epäonnistuva, epäonnistuneeksi tuomittu hanke. Kiitoksia Rova Harms. Sitten herra Kaminski kolme minuuttia. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, olen sitä mieltä, että puheenjohtaja Barroso on ihminen, jolla on kaikkein vaikein rooli ehkä tänään tässä eh, tilanteessa. Monenlaisia huolia koko EU:ssa. Eh, e Hänen täytyy jakaa aikansa, aikansa eh, siihen, että sekä vasemmisto että oikeista tulisivat vakuutetuiksi toimista. Ja kaikkien näiden ehdotusten kesken hänen täytyy valita 2020 strategia on eh, eräs näistä strategioista. Minä kuulin tässä tänään, eh, tänään, että nyt tässä on vaarana, että toistamme omia virheitämme. Minä olin 18 eh, vuotta elämästäni Puolan kansantasavallassa. Ja meillä, meillä oli sisäistä kauppaa ja tyhjät, eh, siis sisäistä kauppaa ei ollut, meillä oli tyhjät hinnat. No onneksi nyt tällaista mm, ministeriötäkään meillä ei enää ole ja nyt meillä on sitten kotimaan kauppaa Puolassa. ei enempää sääntelyä, ei enempää tak- veroja, ei, en minä kannata vapaita markkinoita täysillä, vaan minä uskon, että mark- markkinamekanismeja täytyy vähän säätää. Ja hyvin varovasti sanon seuraavan. Minä nimittäin haluaisin sanoa myös, että jos me puhumme Euroopan kehityksestä, niin täytyy muistaa, kuinka palveludirektiivistä aikanaan äänestettiin. Muistakaa, mitä direktiiville tässä talossa tapahtui. Ja jos meillä ei nämä pääomamarkkina-asiat tule kuntoon, niin Eurooppa ei ole kilpailukykyinen maailmassa. Me emme voi kilpailla eh, muillakaan taloudellisen ja poliittisen integraation aloilla liian paljon sääntelyä yritysten harteilla, niin se ei ole hyvä asia. Meidän pitäisi nyt kysyä itseltämme, että miten me voisin paremmin tätä strategiaa tukea, koska muutakaan ei ole. Me, meidän täytyy päästä pois kriisistä ja siksi meidän täytyy tukea Kreikkaa. Minä puhun paitsi puolueeni nimissä, mutta myös omissa nimissäni meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta. Ja vielä totean, että Euroopan eteen pitää tehdä vaikka mitä, että pääsemme tästä kriisistä. Ei ole pelkästään kysymys perheistä, vaan minä uskon tulevaisuuteen. Kiitoksia. Rouva Zimmer, puolitoista minuuttia. Kun äh, muistelen keskustelua äskeisen esityksessä kohdan osalta ja nyt tässä, niin tässä puhutaan rinnakkaista maailmasta ensinnäkin EUsta, joka Kreikan, Italian, Espanjan, Portugalin kantaisia maita sitten, jotka ovat hyvässä tilanteessa, sitten Ranska ja Saksa, jotka tässä blokeeraavat, ja sitten toisaalta Euroopan unionista, joka haluaa kehittää strategiaa, eh, mutta nämä haasteet eivät tule kuitenkaan huomioiduiksi strategia ei osoita uudenlaista suuntaa Euroopan unionin kehitykselle. Se ei myöskään kirjaa vastauksia eh, sen suhteen, mitä tehdä huonosti toimiville välineille. Emme ole myöskään jäsenvaltioiden toimivaltuuksien ja unionin toimivaltuuksien välistä suhdetta selvittäneet. Emme myöskään euroaluetta, euroalueen ulkopuolista välistä eh, suhdetta. Ja kaikki ne kysymykset, jotka olivat esillä Lissabonin strategian yhteydessä, emme ole niiden osalta löytäneet kunnon ratkaisuja. Emme ole selvittäneet myöskään sitä, mitä EUsta olisi syytä tulla. Ja siksi tässä onkin paljon eriäviä ääniä kuultu. Ja kun eh, pidetään mielessä eh, talouskysymykset ja eh, talousrahasto, niin en tiedä, E, onko mahdollista ajatella, että jatketaan vain vanhalta pohjalta strategian osalta. Ennen kuin 2020 täytäntöönpanosta puhutaan, on mietittävä kunnollinen strategia. E, päätöksenteko tarvitsee oman aikansa. Asioita on analysoitava riittävän huolella. Mietittävä, mitä on tehtävä. Kansalaisyhteiskunta ja kansalliset parlamentit on saatava keskusteluun tähän astista paremmin mukaan, koska muutoin e, ollaan reippain mielin menossa kohti katastrofia. Kiitoksia, Rova Zimmer. Sitten herra Bloom, olkaa hyvä. You call me, yes. Sorry, niin, anteeksi, saanko puheenvuoron, en kuullutkaan sitä. Niin, anteeksi, etten kuullut nimeni. Eh, hyvin harmillista eh, tämä, että Hela Barroso lähti pois, minä odotin niin paljon häneltä. Strategia 22 on sellainen asia, että toivoisin, etten olisi täällä. Euroopan unionin kanssa tässä käy samalla tavalla. Eh, siis keskittynyt, kom, korrum, korruptoitunut on kysymyksessä suuri bisnes ja monet byrokratiat Täällä on ekofasistinen agenda, ja jossa on aivan vääristyneet lähtökohdat. E, aina kun eurooppalaisilla on mahdollisuus kansanäänestykseen, kaikki torjutaan. Britithän eivät tällaista saaneet e, itselleen, koska poliittinen tilanne on sellainen. EUn, EUn e korruptoitun, BBC korruptoituneena viestintävälineenä ei tähän, vaikutti tähän asiaan. Tämä kaikki vaikutti maihimme paljon enemmän aikaisemmin kuin olisimme uskoneet ja nyt tämä kaikki ulottuu vielä muuallekin. Meidän lapsemme ja lapsem, lapsemme tulevat kiroamaan meidät ja ne joutuvat korjaamaan kaiken tämän kauhistuksen, jonka jätämme jälkeemme. Merci, Kiitos herra Blum ja sitten herra Obermeier. Niin, kiitos puhemies. Hyvä kestävä kehitysreformit, hyvä hallinnointi, oikein hienoja tavoitteita sanoja. No niin, mutta kyllä kysyttävääkin vielä jäljelle jää. Uusi strategia, mainittu strategia, kohtaako se saman kohtalon kuin edeltäjänsä? miten alueet ja yhteisöt voidaan saada mukaan, jotta tästä tulisi todellakin menestys. Ja sitten kansalliset eh, talousarvioiden saneeraukset, miten eh, tämä voidaan myöskin huomioida. Eli kun päätöksiä tehdään, on pidettävä huoli siitä, että eh, ei nyt takaoven kautta tällaista keskitettyä eurooppalaista järjestelmää perusteta ja näin menetetä kansallista suvereniteettia. Tämähän tarkoittaa myös oman vastuun kantamista ja omien poliittisten linjausten luomista. Ei käy se, että jotkut elävät toistin kustannuksella. Eli solidaarisuutta kyllä, mutta ei vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi jos Euroopan tasolta kaikki määräykset jaellaan, niin sekään ei kävisi. Kiitos. Sitten muut puhujat saavat vuoron. Herra Högmark, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että puhumme hyvästä hallinnosta siinä mielessä, että on tietenkin syytä painostaa kaikkia meitä viemään läpi uudistuksemme, eikä pidä unohtaa sitä, että se hyvä hallinto, joka meillä on ja mitä meidän pitää tehdä, on juuri varmistaa Euroopan unionin hallinnon toimivuus. Joitakin puutteita on Vakaus- ja kasvusopimus on eräs näistä. Emmekä saa unohtaa sitä ennen kuin laitamme uusia sääntöjä voimaan. Sitten finanssimarkkinat. Meidän täytyy puhua niistä osana talouttamme eikä erillisenä sektorina. Me nimittäin emme koskaan saa investointeja ja uusia työpaikkoja, jos tätä pidetään erillisaiheena. Minua on vähän häirinnyt se, kun huomasin, että valiokunnan puhu, puhe, puheenjohtaja puhui tästä yhden prosentin säännöstä talouskasvussa. Se on aika, aika matala taso. Jos me pääoman tasoa laskemme, niin silloinhan investointeja ei tule. Meidän täytyy nimittäin pystyä luomaan uutta luottamusta Euroopan talouteen samalla, kun me poistamme näitä budjettialijäämiä. Pari asiaa on, jotka voimme yhdessä tehdä. Meidän täytyy luoda tietotalous. Meidän täytyy saada tietotalous syntymään ja silloin meillä on yhä vähemmän sisämarkkinoita. Se nimittäin luotiin teollisuuden tarpeisiin ja vanhanaikaiseen talouteen, eikä ollenkaan palvelutalouteen. Meidän täytyy mennä pitemmälle tässä palveludirektiivin eh, täytäntöönpanossa, mutta pitäisi myöskin saada yliopistomme itsenäisemmiksi ja eurooppalaisimmiksi me tarvitsemme tietoyhteiskuntaan tutkijoiden panosta. Meidän täytyy tehdä kaikki nämä asiat, jotka eurooppalaisesti voimme tehdä, ja se on parasta mahdollista eurooppalaista hallintoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava Rova Ulskog. Tack, fru talman. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen samasta eh, maasta kuin edellinen puhuja, mutta minä olen vasemmiston edustaja ja tietenkin se näkyy näissä ehdotuksissa, joita me sosiaalidemokraatit olemme tehneet. Me näemme tämän tilanteen maailmassa, me näemme Kreikan tilanteen, me näemme katujen eh, mylläkät ja me näemme sen eh, vihan, joka markkinoihin kohdistuu monissa maissa. Tämä on tietenkin tullut vielä pahemmaksi sen vuoksi, että euromaista Kreikka on tässä, missä on. Tämä kriisi kuitenkin voi tarttua muihin maihin ja hyvin harva maa voi katsoa olevansa turvassa. Meidän täytyy kaikkien taistella kriisiä vastaan. Meidän täytyy tehdä hyviä ehdotuksia, mutta meidän täytyy myöskin valita sellainen tie, jossa emme vain lyhytaikaisia ratkaisuja ja onnistumisia eh, hae, ja eh, koska mitä järkeä sammuttaa tulta, jos se leviää ympärille. Siksi meidän täytyy keskittyä siihen, panostaa sellaisiin toimiin, että kysyntä pidetään voimakkaana. Ennen tätä huippukokousta heinäkuussa eh, on kysymys siitä, että Valitsemme sen tien, minkä edellinen puhuja tässä meille viitoitti. On hyvin tärkeää, että huippukokous tekee selväksi sen, ettei Eurooppa panna säästöliekille. On kysymys siitä, että investointeja stimuloidaan, pitää vahvistaa työllisyyttä naisille, miehille, nuorille, vanhoille. Ja minä olen hyvin pahoillani siitä, että tasa-arvokysymykset eivät näissä ministerikokouksissa eivät ole olleet siinä kunnossa kuin pitäisi. Sen lisäksi meidän täytyy aloittaa tämä ilmastotyö. Jokaisessa kriisissähän on myös kehittymisen mahdollisuus. Me voimme muuttaa asioita ja tämä on hyvin tärkeää että komissio antaa Hedegaardin eh, toimia, antaa hänelle tilaa tehdä sellaista ilmastopolitiikkaa, joka auttaa Eurooppaa. Kolmas asia sitten liittyy finanssimarkkinoihin. Kriisivaliokunnassa me päätimme muutama viikko sitten, tai kuulimme amerikkalaista professori, joka sanoi näin. USAssa sanotaan, että rahoitusmarkkinoita emme voi säädellä, koska Eurooppakaan ei tee se, sitä. Meidän pitäisi tehdä, mutta me emme uskalla. No sitten täällä sanotaan aivan samalla tavalla päinvastoin. Eli tässä nyt vain pallotellaan näiden kahden mantereen välillä. Tästä joku hyötyy ja paljon on ihmisiä, jotka häviävät. Meidän täytyy pystyä muuttamaan näitä asioita Euroopassa. Thank you. Herr Klintz, bitte. Edustaja Klintz, seuraavana puolitoista minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, tiedän omasta taloudellisesta toiminnasta ja tiedän, että talouden strategia on vain yhtä hyvä kuin sen täytäntöönpano. Ja olemme kuulleet tietysti tavoitteista, mutta emme suinkaan yksityiskohdista, millä näihin tavoitteisiin päästään. Ja koko tämä luottokriisi ja taloudellinen kriisi on vain pahentanut tilannetta ja se on yhä huonompi, koska valtiovelka on suurentunut. Kriisi on kuitenkin muuttanut tilannetta huomattavasti ja jos me todella haluamme tehdä jotain, niin silloin meillä on paljon yksittäisiä kohtia, joihin täytyy puuttua. Ensinnäkin EU:ssa tarvitsemme jonkunlaisen tulonlähteen. Meidän täytyy tietää, kuinka paljon rahaa tulee sisään, mikä on se puitteisto, mikä on mekanismi, jonka puitteissa toimitaan. Näin meillä on oikeat välineet ja realistinen puitteisto, jonka puitteissa sitten voimme toimia sisämarkkinatkin täytyy viedä päätökseen. Meillähän on Montin mietintö, joka on tässä suhteessa ohjenuorana, sisältää palvelut. Ja tässä suhteessa meidän täytyy määritellä se, millä tavalla yksittäinen valuuttapolitiikka, millä valuuttapolitiikkaa voidaan täydentää rahoituspolitiikalla. No mitä sitten nämä erot, joita meillä on jäsenvaltioiden välillä? Meidän täytyy saada lisää lähestymistä niiden välille. Meidän täytyy keskittyä eurooppalaisiin taloushankkeisiin, energiapolitiikkaan, luotijuniin, navigaatiojärjestelmiin ja niin edelleen. Te saitte vain puolitoista minuuttia, sanoi puhemies. Edustaja Turunen, puolitoista minuuttia. Eh, Jag vill starte med att säga att arbetet med den 2020-strategi är er riktigt viktigt. Haluaisin ensin sanoa, että on erittäin tärkeää, että huolehdimme tästä strategiasta 2020, koska on tärkeää vakavasti pohtia sitä, mistä elämme tulevaisuudessa Euroopassa. On tärkeää pohtia vakavasti sitä, mitä teemme 23 työttömällä, miljoonalla työttömällä Euroopassa. Mutta nyt tarvitsemme konkreettisia tavoitteita keskeisillä aloilla, joiden kautta sosiaalista Euroopasta tulee tärkein prioriteetti tulevinen kymmenen vuotena. Tarvitsemme selkeitä tavoitteita, joille laskettaisiin nuorisotyöttömyyttä. Jossakin maissa se on jo huolestuttavalla tasolla. Edelleen voisimme ottaa mukaan työtakkeet nuorille niin, että nuoret pääsisivät työmarkkinoille. Edelleen tarvitaan konkreettisia toimia köyhyyden torjumiseen. On häpeällistä, että yksi maailman rikkaimmista alueista ei kykene torjumaan köyhyyttä. Jotkut sanovat, että he eivät pidä köyhyyden määritelmästä, mutta me haluamme sanoa, että tämän, tällaisten teknisten yksityiskohtien ei pidä tehdä hallaa tälle aloitteelle. Sitten joku sanoi, että tämä ei ole perussopimuksessa. Sitten tarvitaan uusia sopimuksia. Edelleen sanotaan, että tarvitaan sitovia sopimuksia, vihreitä investointeja ja uudelleen koulutusta niin, että, että työntekijät pääsevät töihin. Ja edelleen valtioiden päämiesten on taattava se, että meillä on tavoitteet niin, että sosiaalisilla alueilla, aloilla ja työllisyydellä on sama, sama taso ja pyritään myös laadukkaisiin työpaikkoihin. Meidän on kiinnitettävä siihen. 2020-strategia ei vielä täytä näitä tavoitteita. Kiitoksia. Hyvät kollegat, pitäytykääpä puheajoissanne. Meidän täytyy pysyä aikataulussa. Edustaja Harbour, minuutti. Hyvä puhemies. Minä haluaisin puuttua siihen, että EU 2020-strategiassa ei ole riittävästi kunnianhimoisuutta. Ne välineet, joita meillä nyt on, yhtenäiset markkinat, jos halutaan saada se työskentelemään tehokkaasti ja luomaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia on tärkeää. Mutta ei ole riittävää, kun sanon tämän puheenjohtajalle ja neuvostolle, jos nyt tässä komissiossa ylipäätään kuuntelee niin kertoa yhtenäismarkkinoista, sen saavutuksista. Tässä otsikossa, jossa puhutaan pullonkauloista ja umpikujista. Eikä ole riittävästi sanoa, että komissio ehdottaa toimia, vaan tämä on komission ja jäsenvaltioiden yhteinen työ. Sisämarkkinoiden valiokunta, minun valiokuntani, esitti mietinnön tällä viikolla, jossa otetaan esille todella kunnianhimoisia tavoitteita yhteistä toimista yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiseksi. Sen saatte yhdessä Montin mietinnön kanssa ensi viikolla. Meidän täytyy nähdä todella perustavanlaatuisia muutoksia. Me haluamme yhtenäisen markkinasopimuksen, todellisia poliittisia tavoitteita, jonka avulla yhtenäismarkkinat viedään päätökseen. Ja haluamme myös, että julkiset hankinnat, joita ei ole suinkaan riittävästi hyödynnetty näiden tavoitteiden pääsemiseksi, otetaan mukaan. Niitä ei juurikaan mainita koko asiakirjassa. Voi taivaan valla, että mitä ihmettä tässä nyt puhutaan tällaista tavoitteesta, kun ylipäätään ei hyödynnetä sitä, mitä meillä nyt jo on. Thank you, Madame Figueiredo. Kiitoksia sitten rouva Figueiredo, puolitoista minuuttia. Brigada, signor Kiitoksia puhemies. Tällä strategialla ei vastata niihin vakaviin ongelmiin, joita meillä on edessämme, eikä varsinkaan vastata tähän taloudelliseen ja sosiaaliseen katastrofiin, jotka on seurausta vapa, vapaasta kilpailusta, joka useissa maissa aiheuttaa ongelmia. Tämä on virhe. Sovelletaan samoja politiikkaa niin, että täytäntöön pantaisiin Lissabonin strategia. Kymmenen vuotta sitten ilmoitettiin strategiasta. Muistatteko, että köyhyyden poistaminen ja täystyöllisyys oli pyrkiminen tuolloin kuitenkin annettiin jo liikelemälle valtaa ja vaikeutettiin sosiaalista tilannetta. Vakaussopimus on unohdettu, on vapautettu ja yksityistetty strategisia aloja ja julkisia palveluja, mukaan lukien energia, kuljetus, posti ja muut palvelut työmarkkinoilla työttömyys ja epätyypilliset suhteet ovat lisääntyneet 23 miljoonaa työttömänä, 85 miljoonaa köyhyydessä. Toisin kuin meille uskotellaan, kaikki indikaattorit osoittavat, että näiden strategioiden, näiden sokeiden strategioiden ylläpitäminen johtaa siihen, että talouden kasvu jää paljon muiden maailman alueiden alle. Työttömyys lisääntyy, huonosti maksettu epätyypillinen työ lisääntyy ja sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyy. Yhteisön budjetilla ei anneta riittäviä vastauksia taloudelliseen ja sosiaaliseen kohesioon, niin kuin Kreikka on osoittanut. Meidän on arvioitava ja harjoitettu politiikan tulokset on tehtävä loppurahoituksellisesta keinottelusta ja on palautettava – talousjaloilleen. Meidän on unohdettava vakaussopimus ja annettava uusia toimia EKPlle varvottava rahoitusalaa ja tehtävä todellinen edistyksellinen sosiaalisen tasapainon ohjelma. Ensi kerralla keskeytän teidät sanoa puhemies. Edustaja Borgesio puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Keskustelemme täällä strategian 2020 sisältöä saman aikaan Atenassa työntekijöitä kuolee, siellä on maa, kuidun partaalla. Tämä on aika merkittävä kuva, jopa groteski kuva Euroopan harjoittamasta politiikasta. On hyvin erikoista, että tämän tyyppisessä tilanteessa komissio ei tunne velvoitteeksi kritisoida itseään, eikä se näe, että tämä kriisitilanne joka joissakin, joiltakin näkökohdiltaan on jo aivan dramaattinen, on seurausta useista vakavista virheistä, niin kuin osoittaa Lissabonin strategian epäonnistuminen. Paljon virheitä on tehty. Eurokin on syyllisten penkillä. Sanoitte, että, että Kreikka on erillinen tapaus, mutta niin varmasti sanotaan sittenkin, kun vastaava tilanne ilmenee vaikka Espanjassa. Toivottavasti ei kuitenkaan. Se on varmaan taas yrillinen tilanne. Tämä on aivan turha perustelu. Nämä roskalainetkin ovat erillinen tilanne. On hyvin vähän uskottavaa ja hyvin vaikea hyväksyä komission kannanottoja hetkellä, jolloin EU ei ole vielä tehnyt päätöstä tehdä puhdistuksia Euroopan pankkeissa ja sanoa tallettajille ja tuottajille ja todellis, reaalitaloudelle, kuinka paljon roskaa vielä Euroopan pankissa on strategian laatimiseksi. Meidän on muistettava nämä asiat jo lopuksi vielä muistutan, että tarvitaan järjestelmä, joka lähtee reaalitaloudesta, pk-yrityksistä. Tarvitaan vastuuindikaattorit myös työntekijöitä varten. One minute. Kiitoksia edustaja Sagadi, kaksi äh, minuuttia. azonban nem hibáztathatjuk sem a munkavállalókat, sem... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Eivät työntekijät, eivätkä maanviljelijät, eivätkä liike-elämän edustajat voi olla yksinään syynä tähän kriisiin, vaan kyseessä on talousajattelu, joka keskittyy suurten yritysten ympärille. Pienyritykset ovat joutuneet huonon valoon ja huonon asemaan. Suuret monikansalliset yritykset haluavat itselleen leijonan osan taloudesta ja siitä vauraudesta, joka on saatavilla. Me tarvitsemme strategiaa, joka keskittyy paikallisiin ja alueellisiin tavoitteisiin. Se olisi hyvä strategia. Me haluamme, että suuryritysten hegemonia loppuu ja että keskitytään taas pienen yksityisyrittäjän. Edustaja Roil, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Komission puheenjohtaja ja komissio on selvittänyt sitä, että me tarvitsemme hyvää yhteistyötä. Se on totta. Ja meidän täytyy myös saada aikaiseksi kunnollinen strategia. Ainakin tämä 2020 hanke ei mielestäni ole mikään kunnollinen strategia. Se on paperilla oleva pohdinta siitä, millä tavalla pitäisi toimia. On todettu, että Lissabonin strategia ei ole onnistunut saamaan mukaan kaikkia. Millä tavalla me voivat olla mukana täytäntöönpanossa? Jos näin on asianlaita, niin silloin me tarvitsemme uutta strategiaa. Meidän täytyy olla riittävästi aikaa sen suunnitteluun ja saada ihmiset mukaan. Erityisesti nyt kun rahoituskriisi on käynnissä ja kun katsotaan mitä Kreikassa tapahtuu, en minä tässä kritisoi ketään, mutta sanon vain, että täällä parlamentissa meidän täytyy varmistautua siitä, että asiat hoidetaan nyt vähän eri tavalla. Puheenjohtajakokouksessa useat totesivat, että meidän täytyy olla varovaisia silloin, kun täytäntöönpanoaikataulua asetetaan. Olemme keskustelleet tästä asiasta nyt ja toukokuussa ja sitten siitä keskustellaan kesäkuussa vielä. Ei pidä yllättyä, jos prosessin lopussa mitään muutoksia ei tule itse täytäntöönpanoon. Tarvitsemme todellisia neuvotteluita ja pohdintoja, eikä toimia niin kuin ilmastoasioista vastaava komissio sen toimii, että pohditaan vain sitä, että no tässä nyt on kriisi ja on vähän hiilidioksidipäästöjä, voikohan niitä vähentää. Meidän tulee katsoa asioita oikein perusteellisesti ja katsoa sitä, mitä voidaan oppia, mitä voidaan saada aikaiseksi innovoinnin ja tutkimuksen puolella ja varmistautua siitä, että asia myös hoidetaan. Edustaja Serkas, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia Lopes Garrido Ehkäpä joku voisi kiittää myös puheenjohtaja Barossoa minun puolestani. Toivon, että teidän puheenne johtaa siihen, että kesän huippukokous on toisenlainen kuin kevään. Kuulin kyllä mitä sanoitte, mutta minä pelkään pahoin, että neuvosto on epäileväinen, se ei toimi kunnolla ja että suuret poliittiset tavoitteet vaikka niitä tärkeät henkilöt tukevatkin, ne eivät välttämättä ole saavutettavissa. Olen varma, että elämme historiallisia aikoja. Pöydälle ollaan ottamassa nyt suuria haasteita. Jos haluamme, haluammeko lisää Eurooppaa vai vähemmän Eurooppaa. Tästä on kyse strategiassa 2020. Olemmeko kymmenen vuotta sitten yhtenäisempiä vai er, enemmän erillään? haluammeko yhdessä ratkaista että talous- ja sosiaaliongelma vai halutaanko palata kansallismielisyyteen ja rikkoa ne peruspilarit, mitä on rakennettu viiden, viimeisten 40 vuoden aikana. Ole, olemmeko solidaarisia ja jaemme tasaisemmin vaurautta vai jätämmekö kaiken markkinoiden kasa, käsiin? En ole niin, sitä mieltä, että tämä kaikki ongelma on, johtunut liiallisesta Euroopanen puuttumisesta ja sääntelystä päin. Vastoin sitä ei ole ollut tarpeeksi. Lopelgaria, pyydän, että pidätte kiinni näistä köyhyyden torjumistoimista ja koulutuksesta. Se on kyllä komission tekstissä, mutta puuttuu neuvoston tekstistä. Parlamentti on otettava mukaan niin, että, että tämä olisi koko Euroopan asialista eikä vain byrokratian asiakirja tai keinottelijoiden. Mr. Schmidt for one and a half minute. Hyvä puhemies. Tämä on Kreikan asia. Se on kaikkien meidän asiamme. Eurooppa tarvitsee tänä päivänä voimakasta toimintaa ja yhteistyötä, ei jakaumia. Siitä syystä, hyvä komission jäsen, on erittäin synkkää se, että 11 maata ei ole perjantaina läsnä. Meillä on yhteinen kohtalo Euroopassa, mutta niin ei näytä nyt olevan asian laita. Tietysti rahoitusmarkkinoiden valvontaa täytyy vahvistaa ja tietysti täytyy ottaa käyttöön tiukempaa lainsäädäntöä. Sen minäkin liberaalina voin ymmärtää ja hyväksyä mutta se täytyy tapahtua tasapainolla ja koordinoidulla tavalla. Meidän täytyy toimia aggressiivisesti ja voimakkaasti, jos eh, se osoittautuu tarpeelliseksi, mutta emme saa toimia paniikissa, vaan meidän pitää pysyä niin kylmäpäisinä kuin vaan voimme, jotta me emme vahingoita sitä taloudellista nousua, joka kaikesta huolimatta ja Kreikasta huolimatta on nähtävissä. Hyvä puhemies, kun kuulin edustaja Blumia, hän ei nyt ole täällä paikalla, olin ihan järkyttynyt. Se, että Euroopan unionia verrataan Neuvostoliittoon, on todellinen loukkaus. Ja kaikki miljoonat, jotka ovat kuolleet. Minun mielestäni edustaja Blumen pitäisi pyytää anteeksi kaikilta niiltä ihmisiltä, joita hän itse asiassa loukkasi. Thank you. Kiitoksia. No puhemies, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Seuraavaksi edustaja Bokros, minuutti. Mister. Kun Espanjan pääministeri José Luis Rodríguez eh, Zapatero avasi Espanjan puheenjohtajakauden, hän puhui Eurooppa 2020 mainitsematta sanallakaan sitä, miksi ihmeessä Lissabonin strategia epäonnistui ylipäätään. Sitten esitin hänelle kysymyksen siitä, Miten oikein voidaan ylipäätään analysoida ja keksiä uusi strategia ilman, että tätä aiemman epäonnistumista on analysoitu? Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin toistaa kysymykseni, sillä uusi asiakirja ei sano sanakaan tästä epäonnistumisesta. Näin ollen, senior Gariga, jos voitte vastata kysymykseni niin siitä, miten se on mahdollista, ja miksi se on mahdollista, miten voidaan ottaa uudet kunnianhimoiset tavoitteet analysoimatta ylipäätään ensin Lissabonin strategian epäonnistumiseen johtaneita syitä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Bokros. Mr. De Jong now for one minute. For... Edustaja De Jong. Hyvä puhemies. Neuvostolla ja komissiolla on selkeitä päätöksiä, joita sen pitää tehdä. Sen pitää valita demokratian puolesta – sen pitää viedä eteenpäin talouspolitiikka seuraavan kymmenen vuoden aikana ilman, että kriisi jatkaa huononemistaan. Toiseksi sen täytyy pyrkiä siihen, että työllisyyttä lisätään. 75 prosenttia työssä käyviä on tietysti kuulostaa hyvältä, mutta onko siellä mahdollista päästä? Kolmanneksi pitää saada julkiset menot kuriin. 5,8 prosentin kasvu vähintään on tässä edellytyksenä. Onko se mahdollista? Sitten sosiaaliset sisämarkkinat. Onko komissio ja neuvosto samaa mieltä siinä, että sisämarkkinoista pitää tehdä sosiaalisemmat ja pitää huomioida enemmän laatu? Ja loppuksi pitää pyrkiä torjumaan köyhyyttä. Siinä kysymys on nimenomaan talouskasvusta. Tuo talouskasvu kuitenkin tähän mennessä on johtanut vain huippupalkkoihin johtajilla, mutta millä tavalla voidaan estää se, ettei köyhistä tule yhä köyhimpiä ja että pankit joutuvat myöskin maksamaan osansa tästä kriisistä? Edustaja Bizzotto, yksi minuutti. Costruttivo il problema occupazionale, le parole d'ordine relazione comunitaria työllisyysongelma on, on, nyt on tärkeää reagoida ja tukea on reagoida, reagoitava tähän europropagandaan ja käsiteltävä EUn kansalaisten todellisia ongelmia ja taattavaa koulutuksen tasoa ja markkinaedellytykset Euroopassa on myös pidettäväkin näistä tavoitteista, joiden mukaan EU 2020-strategia on myönteinen synteesi, joka hyödyttää työmarkkinoita ja jossa sopimuksilla vastataan työmarkkinoiden tarpeisiin, olisi annettava työtä niille, jotka ovat sen menettäneet. Jäsenvaltioiden on arvioitava maahanmuuttopolitiikkaa todellisten maahanmuuttotarpeiden mukaan. 23 miljoonaa työtöntä on olemassa ja pitää pohtia, kuinka voitaisiin käsitellä unionin ulkopuolelta tulevia maahanmuuttajia. Tarvitaan konkreettia rohkeutta ja toimintaa. Mr. Marinescu, you have two minutes. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. O creștere... Puhemies. Puhemies, kestävä kestävä kasvu tarvit, edellyttää massiivisia investointeja myös kuljetusalalle. Kuljetusala vastaa kaikkien EU-maiden BKT 6 prosenttia ja se antaa työtä yli 10 miljoonalle hengelle. Komissio ja neuvosto valmistelivat strategiaa 2020 ja silloin niiden olisi otettava huomioon nämä kuljetusalan erittäin tärkeät näkökohdat. Ensinnäkin olisi edistettävä tutkimusta ja kehitystä niin, että päästäisiin niin sanottuun vihreään kuljetusalaan. On vahvistettava Euroopan aloitetta mm, hiilidioksidipääsyjen vähentämiseksi kuljetusalalla esimerkiksi älykkään mm, kuljetusjärjestelmien ja, ja, ja lentoliikenteen hallinnan avulla on edistettävä myös infrastruktuurialoitteita ympäristön suojelemiseksi, työntekijöiden ja matkustajien turvallisuuden suojelemiseksi Edelleen haluaisin korostaa seuraavia tekijöitä, jotka ovat mielestäni täysin tarpeellisia. Ensinnäkin on toteutettava äh, Single European Sky-aloite on luetava äh, yhteen toimivuutta, äh, rautateillä on parannettava turvallisuutta maanteillä ja maantiekuljetuksessa ja on sovellettava sisäsatamien hyvää hallintaa ja niin sanottujen merten valtateiden hallintaa on perennettävä edelleen kaupunkiliikenteen kestävää kehitystä. EUn on otettava huomioon nämä kaikki seikat matka- kuljetusalalla ja liikennealalla. Sen on oltava yksi keskeisistä elementeistä strategiassa 2020 kuljetusalan koordinoitu kehittäminen on aivan avainasemassa, jos pyritään saamaan kestävää kehitystä ja vakaita työpaikkoja. Kiitoksia edustaja Podimata. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kreikkalaisena haluan ilmaista suuren, suuret pahoittelun näihin traagisiin tapahtumiin, joita nyt maassa on tapahtunut. Eli kolmen ihmisen kuolema siitä syystä, että he joutuivat kiinni pankkiin silloin, kun äh, rauhanomaiseen mielenosoksiin tuli mukaan väkivaltaisia elementtejä ja pankki syytettiin palamaan. Toivon, että eurooppalaiset tiedotusvälineet nyt tarkastelevat tätä Kreikan tilannetta ja siitä syystä haluaisin, että me nyt kannamme vastuumme ja osoitamme solidaarisuutta ja osoitamme kunnioitusta niitä kreikkalaisia kohtaan, jotka nyt ovat käymässä läpi tosi vaikeita aikoja. Sanon näin, koska uskoakseni eurooppalaisissa pääkaupungeissa ja lehdistössä huomenna hyödynnetään näitä traagisia tapahtumia ja todetaan, että no, nyt ei ole juurikaan varmoja siitä, pystyykö Kreikka täytäntöön panemaan niitä vaikeita päätöksiä, joita se on tehnyt nyt saadakseen taloutensa uudelleen raiteilleen, sillä sen sopimuksen jälkeen, joka on nyt solmittu, olemme saaneet kuulemaan samoja asioita kuin aiemmin. On kommentoitu kovasti sitä, millä tavalla nämä menettelyt eivät ole tehokkaita. On ollut huhuja siitä, että lainat täytyy rakentaa uudelleen tai että Kreikka vetäytyisi pois eurosta. Sitten lisäksi kreikkalaisia joukkovelkakirjalainoja, kuten myöskin espanjalaisia ja italialaisia vastaan on protestoitu. Eurooppa 2020 strategia on tärkeä, mutta kysymykseni on se, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos kansalliset taloudet ovat näin riippuvaisia kansainvälistä markkinoista, jos järjestelmä ei toimi kunnolla ja luottolaitokset eivät vastaa luototu, äh, luottoluokitustensa äh, virheellisyydestä. One and a half minute. Kiitoksia edustaja Manescu, puolitoista minuuttia. Pe parcursul ultimul, ultimilor doi ani ne-am confruntat cu cea mai gravă criză economică. Viime vuosina olemme joutuneet kohtaamaan maailmantalouden pahimman kriisin, on keskeistä, että ponnistukset suunnataan mahdollisimman hyvin, että kilpailukyky, tuottavuus ja äh, talouskasvun potentiaali vahvistuisi. Meidän on oltava realistisia strategiassa 2020 ja tästä syystä ne on määriteltävä tiukasti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ne itse omien erityisen ominaisuuksiensa ja prioriteettiensa mukaan olen iloinen siitä, että nämä tavoitteet yhteisötasolta muutettaisiin kansallisiksi taso tavoitteiksi. Pyydän komissiolta ehdotuksia mahdollisia tar- rangaistuksia varten niitä kohtaan, jotka eivät toteuttaisi tätä strategiaa ja kannustimia niille, jotka toimivat oikein. On otettava huomioon myös yhteensopivuus toiminnassa tämän strategian kanssa. Emme voi unohtaa koheesiopolitiikan merkitystä, jotta päästäisiin näin Euroopan unionin poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Siksi on tärkeää analysoida tarkkaan komission ehdotukset, esimerkiksi automaattinen rakennerahastojen maksun keskeyttäminen siinä tapauksessa, että jäsenvaltioilla on liiallinen budjettivaja vaje. Tämä ei, ei ole kovin realistinen tavoite ja se on täysin kohesion tavoitteen vastainen, jonka tarkoituksena on vähentää eroja valtioiden välillä. Kiitoksia sitten Vlasak, yksi minuutti. Euroopan unioni on väestöllisesti katsoen suurin geopoliittinen yksikkö maailmassa – taloutemme kykenevät kehittymään ja kehittämään vientiään ja innovointiaan, mutta meidän täytyy olla nöyriä, kun otetaan huomioon, kuinka paljon kilpailua on Japanin, Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian ja Brasilian kanssa. Minun mielestäni strategian tulisi edelleenkin keskittyä talouskasvuun ja työpaikkoihin. Sosiaalikysymykset ja ilmastonmuutoksen ei tulisi johtaa huomiota pois näistä päätavoitteista. Samalla meidän täytyy ymmärtää, että älykäs ja kestävä kasvu jäsenvaltioissa ja alueilla, kuten myöskin paikallisilla alueilla, ei ole mahdollista ilman kunnollista kuljetus- tai ympäristöinfrastruktuuria. EU 2020-strategia ei kata tyydyttävästi tätä eikä se kata myöskään riittävästi tarvetta niillä alueilla, jotka tarvitsevat infrastruktuuria siitä syystä, että ne eivät ole riittävästi kehittyneitä. Kiitoksia edustaja Higgins minuutti. Euroopan komissio on luottanut uusliberalistiseen kapitalismiin ja markkinatilanteeseen, ihan samoihin tekijöihin, jotka ovat johtaneet maailman tämänhetkiseen talouskaaukseen – ja EU-hallitusten vastaus Kreikan kriisiin on häpeällinen. Sitä hoitavat rahoitusmarkkinoiden haikalat. Köyhien elinolot huononevat, jotta näiden rahoitusmarkkinoiden kyltymätön rahan himo tulisi tyydytetyksi. Investointipankit, hedge fundit ja muut toimivat loisina jotka pyrkivät saamaan itselleen voittoa ja luomaan muka taloudellista vakautta, samalla kuitenkin riistäen ihmisiä. Haluammeko tämmöisen Euroopan 2020-strategian? Barroso vetosi, vetosi tasapainoon, mutta on vaikea pyytää haikalaa luopumaan verenhimostaan. Meidän täytyy rikkoa markkinoiden diktatuuri, se ei tapahdu mitenkään idiotijohtamilla pankeilla, vaan niin, että saadaan aikaiseksi liikehdintää, jossa ihmiset ovat mukana, jossa korvataan tämä järjestelmä demokraattisen sosialismin avalla ja inhimillisen yhteiskunnan avulla, joka luodaan men vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia sitten edustaja Paska, yksi minuutti. Mitä tulee neuvoston päätelmiin, on aivan mahdotonta olla saamatta vaikutelmaa näistä viisivuotissuunnitelmista, joiden piti luvata muka parempaa tulevaisuutta. Nytkin toivotaan, että strategia olisi onnistunut. Määrittiin tiettyjä tavoitteita ja ryhdyttiin vakuuttamaan ihmisiä siitä, että kyllä tilanne tästä paranee, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Strategioita tuli toinen toisensa jälkeen ja talous laski. Mistä tämä johtuu? Siitä, että ei noudatettu talouden perussääntöjä. Tänä päivänä Euroopalta alkaa happi loppua, vaikka, vaikka Kiinaan ja Intiaan verrattuna on enemmän korkeasti koulutettuja ihmisiä. Mistä tämä johtuu? Koska tässä jälleen pyritään ratkaisemaan ongelmat perustamalla uusia elimiä, uusia virastoja ja ja suurin osa hyvin koulutetuista eurooppalaisista hukkuvat näiden elinten sisälmyksiin. Ja nämä korkeasti koulutetut pätevät ihmiset eivät tee luovaa työtä tutkimuksessa ja kehityksessä, vaan vain plaraavat papereita toimistoissaan. Ja näin hukkaamme yhteisiä resurssejamme. Jos haluamme onnistua paremmin, meidän on yksinkertaistettava yhteiselon sääntöjä ja sääntelyä ympäristömaailmassa yritysmaailmassa on vähennettävä hallintotaakkaa. Meidän on laajennettava itsenäisenä ammatinharjoittajan tilaa, yrityshenkeä on, on panostettava tutkimukseen ja kehitykseen. Sitten edustaja Karas, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yhteinen Eurooppa tai unioni, sen unionin osa halua kasvua, kestävää työllisyyttä, kohesiota ja kilpailukykyä. Sitähän me pyrimme samanaikaiseksi. Ei 2020 sellaisena, mikä tavoite ole, vaan sen täytyy olla väline, jolla päästään tavoitteeseen. Ja siitä syystä täytyy palata ihan Schumannin aikoihin ja silloisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden nyt täytyy olla aivan yhtä selviä kuin ne olivat Schumannin aikoina. Meidän täytyy pyrkiä yhdessä kohti tulevaisuutta. Ja täytyy katsoa näitä pullonkaula kohtia ja päästä niistä yli. Meidän täytyy saada kestävä, rahoitettava välineistö, jolla vastataan tämän kriisin tarpeisiin. Ja meidän täytyy myös saada valvottavissa olevat tavoitteet 2020 on työllisyyteen, tutkimukseen, kestävään kilpailuun liittyvät selkeät tavoitteet. Niihin pitää nyt päästä pureutumaan. Me tarvitsemme tukea kaikista jäsenvaltioista ja unionista, jos haluamme kyetä rahoittamaan tulevaisuutemme. Meidän täytyy tietää, mitä haluamme rahoittaa ja mihin me tarvitsemme rahat. Eurooppa 2020 meidän täytyy kyetä katsomaan kansallisia budjetteja, tutkimusta, veroja, innovointia, sosiaalipolitiikkaa. Kaikkeen tähän tarvitaan täysi tuki, aivan kuten komissio sen Rehn mainitsi. 2020-strategian täytyy olla ilmaisu uudelle yhteiselle poliittiselle tahdolle ja sen tulisi olla meidän vastauksemme nationalismille ja egoismille – viedään sisämarkkinat päätökseen ja mennään kohti talous- ja rahaunionia ja saadaan aikaiseksi vahvaa talousunioni osana poliittista unionia. Me tarvitsemme juuri sitä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Kofferati, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Olen huolissani kesäkuun huippukokouksesta, koska en näe, että keskustelussa olisi mitään uutta niin, että voitaisiin korjata neuvoston kehyätkokouksen suunta, suosituksia. Ne olivat pettymys, koska niissä ei ollut mitään kriittistä analyysiä koskien Lissabonin rajoituksia ja sitä, kuinka on epäonnistuttu tärkeimmissä tehtävissä tuolloin hahmotellussa politiikassa. Tämä on, se on pettymys, koska ennen kriisiä, kriisin jälkeen kymmenen näyttää siltä, että näissä mm, suosituksissa on vain hyviä aikeita eikä mikään konkreettia. Nyt en, en näe poliittista tahtoa valita prioriteetteja. Euroopan ongelma on kimpailukyvyn taso maailmanlaajuisesti. Tarvitaan siis sosiaalista koheesiota. Se on keskeinen tekijä kilpailukyvyssä. Ilman koheesiota mikään maa, eikä ainakaan varsinkaan ylikansallinen yhteisö voi pärjätä maailmalla, koska on sisäisiä konflikteja, jotka menet, aiheuttavat kilpailukyvyn menetystä joka päivä. Sitten innovointi. Meidän on vahvistettava täsmällisiä tavoitteita ja summia, joita kohdennetaan innovointiin sekä tuotteisiin että prosesseihin. Laatu on tärkeä työmaailmassa ja tuotantomaailmassa niin, että Eurooppaan saatetaan tasolle, jossa se voi kilpailla muun maailman kanssa tämän kriisin vaikutusten jälkeen. Sitten toinen asia, jota ei koskaan mainita, kunnianhimoisia tavoitteita voidaan harjoittaa, jos on poliittista integraatiota, mutta tästä ei enää puhuta, se on unohdettu. Kreikan kriisi osoittaa tämän selvästi. Grazie. Pan Strejček, mám... Kiitoksia sitten. Strejček, yksi minuutti. Pane předsedající, pane komisaři, já jsem z členské země, kde jsem do svých 28-29 eh, let eh, žil v systému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 Senora del Castillo. Sitten Del Castillo, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Monet täällä puhuneista kollegoista pohtivat, miksi Lissabonin agenda epäonnistui ja pitäisikö lähtökohdaksi ottaa tämä epäonnistuminen seuraavia askeleita varten? Minun käsittääkseni Lissabonin agendan ongelma oli se, että loppujen lopuksi se oli pelkkä pelkkä, mm, pelkkä kupla. Se ei aihe, sanotaankaan mitään käytännöllistä kehitystä ja lopulta kävi niin, että yhtäältä oli tämä teoria Lissabonin agenda, johon kaikki täällä viittasimme. Ja sitten toisaalta oli käytäntö, jolla ei ollut yhtään mitään tekemistä Lissabonin agendan kanssa. Minun mielestäni eh, tämä strategia 2020 tuolta kokemuksen, tuon kokemuksen pohjalta pitäisi, sen pitäisi olla asialista, jota viedään eteenpäin ainoastaan, mikä on selkeä sitoutuminen kaikkien elinten taholta, sekä Euroopan poliittisten elinten taholta että kansallisten poliittisten elinten taholta sitoumus on myös voitava varmistaa ja sitä on voitava arvioida. Siitä on oltava tietoa ja se, se on voitava välittömästi korjata siinä tapauksessa, että sitoumuksista ei pidetä kiinni. Niin, että ei kävisi missään olosuhteissa niin, että joudumme rajatilanteeseen. Ymmärrämme kaikki, että tämä yhteinen hanke edellyttää näitä välineitä. Muussa tapauksessa pian joudumme vastaavanlaiseen tilanteeseen uudestaan. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia sitten Jo Lainen, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Lissabonin strategia keskittyy nimenomaan kilpailukykyyn. Se oli ikään kuin tällä tavalla yksipuolisesti julistettu talousstrategia, joka valitettavasti osittain on epäonnistunut. Nyt meillä on EU 2020-strategia ja tämä kestävyys. Se on minun mielestäni oikea polku. Se tarjoaa paremman tasapainon talouden, sosiaalisen kehityksen välille. Kestävyys välttämättä saattaa olla tietysti aivan tällainen tyhjä kuorikin, mutta meidän täytyy saada siihen lihaa luiden päälle. Komission paperi on tässä suhteessa aivan liian epämääräinen. Eikä sitä ole siitä syystä mahdollista täytäntöönpanna. Meiltä puuttuu energiaa ja raaka-aineita Euroopassa, mutta meiltä puuttuu myöskin tavoitteita kaikille välineille – Ja siitä syystä meidän täytyy ottaa tämä asia tarkasteluun. Toivottavasti kesäkuussa saamme lisätietoa tästä asiasta ja tarkempaa ja yksityiskohtia sen suhteen, mitä te, komissio tekee, mitä jäsenvaltiot tekevät. Minusta nyt me olemme hieman unohtaneet ympäristön, joka on sellaisena jo etu Meillä on paljon resursseja tässä suhteessa ja toivottavasti ympäristövaliokunta kykenee määrittelemään paremmin, mitä, me, mitä meidän pitäisi tehdä. Biodiversiteettistrategia ei ole onnistunut. Meidän pitäisi saada uusi sellainen aikaiseksi. Ilmastonsuojelu on paljon oleellisempi asia tänä päivänä. Me tarvitsemme sitovia välineitä silloin, kun kysymys on energiatehokkuudesta. Nämä kaikki välineet, niin täytyy olla sitovia. Piotrowski. Kiitoksia sitten edustaja Piotrowski. Yksi minuutti. Szanowni Państwo, dyskutowana strategia Europa 2020 ma przede Eurooppa 2020 strategia on ideologinen luonteeltaan. Sen tavoitteet ovat jaloja, Siinä halutaan saada lisää korkeakoulun päättäneitä, halutaan käyttää lisää rahaa innovointiin, mutta sanktioita ei sitä kuitenkaan niille maille, jotka eivät pääse tavoitteisiin. Helposti ajattelee, että tämän strategian kirjoittavat, kirjoittajat ovat nähneet Kreikan vakavan kriisin, joka saattaa myös levitä Por- Portugalia, joka saattaa taas johtaa eurovyöhykkeen romahtamiseen ja koko Euroopan unionin romahtamiseen. Kun tämä on näin kriittinen EUn historian hetki, niin puhutaan sitten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 30 prosentilla, mikä kuristaa kiemaiden taloudet mukaan lukien Puolan. Kohesiopolitiikkakin on menossa turmioon. 2020 strategia on utopistinen sosialistinen strategia ja toivottavasti se ei saa aikaiseksi lisätuhoja. Kiitoksia edustaja Hübner, kaksi minuuttia. Any strategy to be effective? Jotta strategiat olisivat tehokkaita, meidän täytyy saada yhteydet työkalujen ja tavoitteiden välille. Se on mielestäni oleellista. Ja minusta meillä on joitakin perusvälineitä, joilla avulla voidaan saada näitä tavoitteita aikaiseksi. Tärkein on sisämarkkinat, niiden sääntely. Se lisää kilpailukykyä ja taloudellista dynamismia, ottaa huomioon sosiaaliset velvoitteet. Haluaisin näin ollen tukea voimakkaasti sitä, mitä Malcolm Harbour totesi. Toiseksi pääomainvestoinnit, televiestintä, infrastruktuurit. Me tarvitsemme pääomainvestointeja ennennäkemättömän paljon. Sekä julkinen että yksityinen rahoitus täytyy ottaa käyttöön, varsinkin näiden kahden puolen väliset kumppanuussuhteet. Lisäksi eurooppalaisten rahoituslaitosten täytyy saada lisää voimaa jotta ne voivat päästä yli niistä esteistä, joita kansallisten budjettien alijäämät aiheuttavat. Kolmanneksi julkiset menot Euroopan budjetissa. EU-tavoitteethan pääasiassa ovat horisontaaliset, niin näiden tavoitteiden pitäisi keskittyä yhteisiin tavoitteisiin ja viedä eteenpäin talouksiemme avaamista globaalille järjestelmälle. Neljänneksi kansallisen budjetin koordinointi prioriteettialueilla avoimen koordinaatiomenetelmän avulla. Tämän menetelmän mm, puute on kuitenkin valitettavasti se, että sen avulla voidaan päästä vain osittain tähän tavoitteeseen, johon pyritään. Näin ollen se voi olla vain tukeva kysymys. Meidän täytyy keskittyä alueisiin, joissa on todellista eurooppalaista lisäarvoa, joka ei väärennä kilpailukykyä niitä välineitä, joita meillä on, täytyy hyödyntää niin, että voidaan varmistaa se, että meillä on todellinen investointimalli, jota vie eteenpäin te- teollisuuspolitiikka. Muussa tapauksessa elinkeinoelämämme saattaa kärsiä ja sen kasvupotentiaali vähentyä. EU 2020 strategian täytyy olla kasvun ja työpaikkojen strategia, muuta vaihtoehtoa ei ole. Arif Kiitoksia sitten Arif, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, rahoitus ja talous ja sosiaalikriisi on ennalta näkemätön. Se iskee koko Euroopan ja sen väestöön ja aiheuttaa valtavia sosiaalisia inhimillisiä ongelmia. Kreikka valitettavasti on brutaali ja häpeällinen esimerkki meille työttömyys vain nousee ja miljoonat eurooppalaiset ovat ilman työtä ja ne luvut vain nousevat joka päivä. Vastaus sitten on oltava nopeita poliittisia koordinointeja ja siinä on otettava huomioon myös ympäristön tilanne. Tarvitaan uusia kehitysmalleja. Tällainen moni, monikriisi herättää kansalaisissa paljon odotuksia siitä, mihin strategialla 2020 olisi pitänyt vastata, mutta kun haasteet ovat poikkeuksellisia, vastaukset eivät kuitenkaan sitä ole. Viime maaliskuun Euroopan neuvoston suuntaviivat eivät ole riittäviä, ei, ei poliittista halua, ei kunnianhimoa, mutta valitettavasti tämä ei edes ihmetytä minua enää. Te neuvoston ja komission jäsenet, te itse kehotte, kuinka johdonmukaista politiikkanne on, mutta minusta tämä on pelkkää mm, savu, pelkkä savuverho. Teillä ei ole koherenttia poliittista, sosiaalista, teollista, maatalouden ja tutkimuksen politiikkaa, jotta voitaisiin varmistaa kestävä tasa-arvoinen kehitys. Edelleen Euroopan kauppapolitiikka on hukassa ja sitä leimaavan liberaalit dogmat on luotava työpaikkoja ja kasvua, on torjuttava köyhyyttä ja edistettävä kehitystä, mutta teknisestä Mm, poliittista poliittisista syistä menette toiseen suuntaan. Palkkoja leikataan, tehdään enemmän kahdenvälisiä sopimuksia ja monenkeskisyyden kustannuksella. Tästä seuraa sosiaalista ja verotuksellista polkumyyntiä ja se aiheuttaa työttömyyttä, tuotannon siirtymistä, siirtymistä muualle ja niin edelleen. Komission ja neuvosto niin olisi pitänyt, pitäisi kieltäydyttävä kansallismielisyydestä niin, että Eurooppa ei olisi vain hyvinvoinnin, vaan myös solidarisuuden keidessä niin, että EU olisi ympärön aihe kansalaisille ja muualla maailmassa. Tämä on sosiaalidemokraattien iskulauta. Edustaja Zeba, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Oikeastaan aika hauska, hyvä puhemies, että täällä kuullaan näitä kommentteja vasemmalta ja oikealta. Ja mm, kaikki ovat tällaisia kohtuullisia kommentteja. Aion nyt esitä kuitenkin näitä keskustan ajatuksia tästä asiasta. Jos tätä verrataan tätä meidän 2020-strategiaamme kommunistien viisivuotissuunnitelmaan, niin kyllä siihen täytyy reagoida. Lukekaapa nyt historiankirjan, niin näette todelliset erot. Ja jos tuota puolta kuuntelee, ei nämä meistä hieman vasemmalla olevat, mutta tuolla äärivasemmalla, jossa puhutaan siitä, että meidän täytyy siirtyä takaisin kommunistiseen utopiaan, niin valitettavasti Euroopassa me joudumme kärsimään siitäkin. Kyllä me tiedämme, mitä siitä oli lopputuloksena. Periaatteessa kuitenkin meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaiseksi kunnon yhteiskunta, joka tarjoaa oikean koulutuksen kansalaisillemme ja siitä syystä on tärkeää, että tarkistamme tämän poliittisen järjestelmämme. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla saamme riittävästi resursseja, millä tavalla niitä voidaan hyödyntää. Näin me pyrimme tekemäänkin. Pyrimme suunnitella mitä jokainen alue tekee, niin että ne pääsevät edistymään tietyn ajan kuluessa. Se on oikea kohtuullinen tapa eteenpäin. Ja minun mielestäni tähän mennessä voidaan todeta, että se on ainoa järjestelmä, jonka avulla voidaan päästä pitkän aikavälin tulokseen. Ja siksi on kohtuullista, että Euroopassa pohdimme, millä tavalla voimme järjestää tällaisen strategian Euroopassa. Eli millä tavalla eurooppalaiset markkinat, jotka palvelevat ihmisiä, voivat toimia. Tässä ei puhuta kilpailukyvystä itseisarvona, vaan meidän täytyy saada aikaiseksi tilanne, jossa voimme tarjota sen, mitä ihmiset tarvitsevat. Kollegoiden pitää muistaa tämä. On oikea esittää yleistyksiä, mutta pyytäisin, että te tarkitsette tätä vähän enemmän. Kiitoksia sitten Rova Tikau. Tällä hetkellä olemme jo kymmenessä prosentissa työttömät Euroopassa ja vielä enemmän nuorisotyöttömyys. Ensimmäinen toukokuuta oli aika surullinen tänä vuonna, koska Euroopassa on 23 miljoonaa henkeä ilman työtä, jotta voimme taata työpaikat. Tarvitaan selkeästi ne alat, joihin on investointiva Euroopassa. Ainoastaan paremmalla koulutuksella voimme taata nuorille taidot, joilla ne, he saavat työtä ja ansianmukaisen eläimen. Näin vain näin voidaan taata myös elintarvikkeiden ja biopolttoaineiden tuotanto. Tarvitaan myös investointeja kuljetusalalle. TNT suunnitelmia on täytäntöönpantava. Tarvitaan sellainen rautatieverkko, joka yhdistää kaikki pääkaupungin ja tärkeimmät muut kaupungit. On uudistettava maantien verkostoa ja satamia. On aivan prioriteetti investoida Euroopan, Itä-Euroopan kuljetusverkostoon. Vain näin saamme todelliset tehokkaat sisämarkkinat. Kaikki nämä hankkeet edellyttävät miljardien eurojen investointeja. Se edellyttää budjettivaroja ja se tuo myös lisää työpaikkoja on investoitava energiaan, uudistuviin energialähteisiin niin, että EU ei olisi niin riippuvainen ulkopuolelta tulevasta energi- energiasta. Ja sillä voidaan luoda 2,7 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2013 mennessä. Tarvitaan myös lisää investointeja muihin aloihin. Elvytyspaketista eh, on jäänyt kuitenkin paljon käyttämättä. On tärkeää investoida kestävään kehityksen ja teollisuuteen. Pyytäisin komissiota ja neuvostota perustamaan globalisointirahasta vastaavan välineen niin, niin, että kriisin takia ilman työtä ja näitä julkisen alan työntekijät saisivat apua. Kiitoksia sitten edustaja Györi. Azt gondolom mindannyian tudjuk, milyen nagy feladat előtt állunk. Olyan stratégiát kell kialakítanunk a Kiitoksia kollegat. Varmaankin tiedämme, että meillä on suuri tehtävä edessämme. Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa tarvitsemme strategiaa, jossa käsitellään kriisin jälkimaininkeja, kuten myöskin mahdollistaan se, että EU voi olla kilpailukykyinen globaalissa ympäristössä, mikä merkitsee sitä, että saamme aikaiseksi paremman elintason kansalaisillemme myös lyhyellä aikavälillä. Haluaisin ottaa esille muutaman asian, koska Eurooppa 2020-strategia asettaa pohjan sille, mitä meidän pitää tehdä. Sen täytyy olla kunnianhimoinen ja realistinen, ja siinä täytyy pitää mielessä erot jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi köyhyys merkitsee eri asioita Bulgaariassa ja yhdistyvässä kuningaskunnassa. Koulutusjärjestelmät vaihtelevat. Enkä ole varma, onko 40 prosentin tavoite korkeakoulutetuista hyvä tavoite. Saattaa olla, että näin lisäämme vain työttömien määrää. Toiseksi EUn sisäinen koheesio ja lähestyminen on asia, jota voitaisiin edistää. Meidän täytyy tukea niitä toimialoja, joissa pyritään kehitystä viemään eteenpäin EUssa. Emme saisi unohtaa sitä, että 27 jäsenvaltion välillä meillä on suuria eroja kehityksessä. Niihin tulee kiinnittää huomiota. Ilman riittävää kohesiota EUssa emme saa aikaiseksi myös kilpailukykyä suhteessa muuhun maailmaan. Tarvitsemme uusia markkinoita, uutta kysyntää, innovointia, jotta voimme auttaa vähemmän kehittyneitä alueita, jotta nämä voivat hyötyä sisämarkkinoista. Olen varma, että ne näin kykenevätkin tekemään ja että uudelle strategialle on oma paikkansa. Kiitoksia sitten Morguneta Mikulienen. Kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, tänään äh, puhumme äh, Euroopan unionin äh, tilanteesta kymmenen vuoden kuluttua. Se, nuorten työttömyys erityisesti tulee olemaan erittäin tärkeä kysymys unionille. Pidetään usein tätä nykyaikoina menetettynä sukupolvena. Mehän puhumme tämän nuorisoaloitteiden edistämisestä ja muista tärkeistä elementeistä. Usein me kumminkin näemme nämä asiat erillisenä toisistaan, menettäen kokonaisnäkemyksen, kun puhumme 2020 strategiasta. Minua huolettaa se, että se jää tyhjäksi, tyhjäksi sanahelinäksi, jos me emme ota tähän mukaan nuorisoa, nuorisoa joka, joka on sitä strategiaa nimenomaan sitten toteuttamassa. Tämä tulee nimenomaan mieltää talouselämän ja, ja ympäristötietoisuuden yhdistykseksi jotta nimenomaan sitten tulevaisuuden nuoret voivat kestävällä tavalla Eurooppaa kehittää. Ensinnäkin kannattaa vihreiden työpaikkojen periaatetta kannattaa luoda parempia tapoja tukea sellaista, sellaisia elinkeinoja, ja yhdistyksiä, jotka voivat sitten vihreällä tavalla sitten palkata nuoria joko kuljetussektorilla, palveluissa tai muussa. Ja muutenkin kannattaa ottaa te- paremmin huomioon nämä ympäristöpoliittiset näkökulmat. Se jo yksin houkuttelee nuoria vihreän talouden kehittämisen palvelukseen. Minä mielellään olisin epäilevä ja kuulisin mieluummin tällaista myönteistä henkeä. Kiitoksia seuraavaksi. Spontaan puheenvuorot. Täällä on yhdeksän puheenvuoropyyntöä, eli edes puolta en voi teistä hyväksyä. Olkaa siis kärsivällisiä. Edustaja Luhan minuuttia. Pitäytykää yhdessä minuutissa niin, että kollegoidenkin saavat puheenvuoron. Estimați colegi, sunt convins că Europa 2020... Puhemies, olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa 2020 tulee olemaan taloudellisesti ja innovaation kannalta vahvempi. Pääsemme tästä talous- ja rahoituskriisistä, koska meillä on paljon potentiaalia, kun ajatellaan innovoivaa työvoimaa, henkilöitä ja luonnonvaroja. Kiitän komissiota siitä, että se on tehnyt meille tämän tiedonannon. Emme voi unohtaa kohesiopolitiikkaa, mutta en ole tyytyväinen siihen, että eh, Lissabonin strategia on muutettu. Sosiaalinen ja aluepolitiikka edellyttää muitakin näkökohtia, ei ainoastaan älykästä ja kestävää kasvua, jolla edistetään osallisuutta. Kansalaiset sanovat, että he edelleen tarvitsevat investointeja infrastruktuureihin ja pääsypalveluihin ja on kehitettävä kaikkia alueita, myös syrjäisempiä alueita. 2007-2013 strategia osoitti, kuinka tärkeää on tukea infrastruktuuria ja tukea talousinfrastruktuuria rakenteita heikoilla alueilla on tarpeen, että ja puhemies keskeytti. Edustaja Rapti, minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin äh, ilmaista äh, suruvalitteluni täällä, täältä täysistuntosalista tässä ja nyt niiden kolmen äsken tai iltapäivällä surmansa saaneiden kolmen kreikkalaisen muistoksi kuolivat Ateenassa tänään päivällä sattuneissa mellakoissa. Olen pahoillani, ettei puheenjohtaja Barroso näitä survalettuja avaussanoissaan esittänyt. Toivottavasti komissari Rehn sitten paikkaa tämän puutteen. Komission pitäisi kiirehtiä työssään, jos jatkuvasti viivytellään Euroopan kohtaamien ratkaisujen käsittelyssä. Silloin vedetään myöskin mattoa 2020 tavoitteen alta. Se, sehän perustuu tilanteeseen 2010. Ja, Kreikka ei ilman näitä ilman ankaria säästötoimia pysty näihin tavoitteisiin. Se on teidän velvollisuutenne tämä Kreikan auttaminen. Muussa tapauksessa nämä 40 prosenttisen, prosenttisesti loppututkintojen määrää ei koskaan saavuteta. Danke, president. Ähm, Herr Kiitoksia puhemies. Barossa puhuu toimenpiteistä, toimista, joita, joihin meidän täytyy tarttua 2020 strategian toteuttamiseksi, mutta ei anna työkaluja siihen. Minä puhunkin tässä Espanja, vetoankin Espanjaan puheenjohtajavaltion, eh, että, eh, että, hän, että siellä edustaja on paikalla seuraamassa tätä keskustelua. Meidän täytyy katsoa, mitä sitten oikein ajetaan tällä 2020 strategialla takaa. Meidän täytyy käyttää hyväksemme, luoda vihreiden työpaikkojen potentiaalia. Tämä on hyvin katta, kattava aloite, joka tätä vihreää työpaikkapotentiaalia pyrkii hyödyntämään tässä yhteydessä tulee kysymykseen myöskin se, e, millä tavalla nämä työtilanteen muuttaminen ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen korostuvat entisestään. Espanja puheenjohtajavaltiona toivon mukaan sen parissa toimii niin kuin toimiikin ja haluan teitä siinä tokea ja pyytää myöskin komissiolta vielä tänä vuonna uusia aloitteita. Now, Kiitoksia. Ja seuraava puhe Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan 2020 olemme keskustelleet näistä asioista, eh, joka siis kattaa seuraavat kymmenen eh, seuraavaa vuotta. Esitämme surunvalitteluni Kreikassa kuolleiden läheisille. Olen kuitenkin varoittanut jo tällaista tilanteesta muutama viikko sitten ja eurovyöhykkeen ongelmista – Minusta nyt on oikea aika sille, että parlamentti, komissio ja neuvosto heräävät, näkevät, että eurovyöhyke ei toimi. Me näemme ongelmat Kreikassa ja se varmaan jatkuu kohta Espanjaan. Toivomme, että voimme tarkastella tätä tilannetta ja myöntää, että eurovyöhyke on virheellinen. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Boris. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Gospodarka niin, kiitoksia. EUn talous on edelleen maailman vahvin talousalue. Meidän Eldoradomme ei kuitenkaan ole ikuinen. Kreikan viimeaikaiset tapahtumat ovat paljastaneet järjestelmän puutteet ja siitä, niistä meidän on otettava opiksemme meidän pitää olla kunnianhimoisia ja, ja määrätietoisia, kun Lissabonin strategian jälkeistä strategiaa äh, toteutamme. Meidän pitää varmistaa sen, e, se, että ihmisillä on tulevaisuudessa sama elintaso kuin nyt. En suinkaan ole varma näistä tämän korkean koulutuksen tavoitteista, kun 30, 30 prosentilla eurooppalaisista ei ole minkäännäköistä tutkintoa ylempää eikä alempaa <clears throat> sen vuoksi tässä pitää olla hyvin jämäkkiä kaikkien toimielinten yhteis- yhdessä. Kiitoksia puhemies. On äh, harmi, ettei komission puheenjohtaja jäänyt tänne. Varmaan hän on tärkeä tehtävä, mutta olin ajatellut jotenkin, että Eurooppa 2020 on tärkein strategia – Vaikea kuvitella, mitä vielä tärkeämpää hän nyt keksi tekemistä. Pelkään, että EU 2020-strategia ei ole saanut hyvää vastaanottoa Euroopan parlamentissa. Euroopan tilanne on hankala. Ja asiakirja on laadittu yhden kaikkein hirvittävimmän talouskriisin aikana Euroopassa – Strategian täytyy suojella niitä, jotka ovat kaikkein äh, haavoittuvammassa asemassa. Ihmiset, jotka elivät hankalassa asemassa jo ennen kriisiä, jotka eivät ole syypäitä kriisiin, jotka ovat edelleen vaikeuksissa. Siitä syystä toteaisin, että me, meidän täytyy saada köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen säännöksiin tuon asiakirjan ytimeen eikä mihinkään marginaaleihin. Kiitoksia. Madame Morvai. Kiitoksia edustaja Morvai vielä lopuksi. Köszönöm szépen. Az Európa jövőjéről szóló stratégia két eh, Euroopan tulevaisuuden strategia ajatellen eh, sehän suuntautuu ja perustuu kahteen, kahdelle arvolle. Ne ovat eh, kytkeytyneet toisiinsa ja, ai, ja, oli päätettävä yhteen, to, yhteen suuntaan tai toiseen suuntaan ajatella globalisaatiota, kilpailukyvyn säilyttämistä tai näin poispäin. Nyt tilanne on hyvä, tilanne samanlainen ajatellen tätä kehityksen kestävyyttä meidän pitää miettiä, että globalisaatiolla on erittäin kielteisiä vaikutuksia ympäristöllä. Jos ajatellaan sosiaalisesta tulevaisuudestamme, pienet ja keskisuuret yritykset, pienyrittäjät ovat vaikeuksissa, ne eivät kykene näitä tavoitteita täyttämään. Nämä ihmiset putoavat kilpailun ulkopuolelle, syrjäytyvät ja se ei voi olla tavoitteenamme, kun yhteiskunnallista kestävää kehitystä peräänkuulutamme. And now I give... Kiitoksia. Ja sitten Lopes Garrido neuvostosta. Hän voi tehdä yhteenvedon tästä keskustelusta ja vastata johonkin kysymyksiin. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin vastata tähän suoraan kysymykseen, jonka esitti edustaja Bogros. Samasta asiasta puhui herra Kofferati, joka ei ole enää salissa, samoin Rova Del Castillo, joka ei myöskään ole paikalla. Muutkin viittasivat siihen, miksi Lissabonin strategia epäonnistui. Suora kysymys, jonka esitti herra Bokros. Varmaan on paljon syitä sille olisi ehkä liioiteltua ja ylimielistä yksinkertaistaa tämä tilanne, mutta jos minun pitäisi nyt joitakin näistä syistä valita, niin minusta kaikkein keskeisin, ratkaisevin syy Lissabonin strategian epäonnistumiselle oli se, että Euroopan unioni, joka hyväksyi sisään yhteismarkkinat aikanaan ja yhteisen valuutan myös, se ei ottanut askelta, joka tarvittiin kohti talousunionia. Maastrichtin sopimuksessa puhuttiin talous- ja rahaliitosta, mutta jäimme pelkkään rahaliittoon, emme siirtyneet talousliittoon. Tästä syystä luulen, että strategia 2020 onkin nyt siirryttävä uuteen etappiin. On siirryttävä kohti talousliittoa, joka merkitsee lähinnä ja varsinkin sitä, että meillä on taloudellinen ja sosiaalinen unionin oma hallitus. Talousliiton keskeinen seikka koskee kasvun strategiaa ja laadukkaiden työpaikkojen strategiaa, tämä on keskeinen osa tätäkin keskustelua. Minusta oli erittäin kiinnostavaa kuunnella tätä keskustelua, se oli hyvin rikasta ja siihen eh, liittyy myös uusia ulottuvuuksia, jotka eivät olleet Lissabonin strategiassa. Esimerkiksi teknologia tai sosiaalinen ulottuvuus ovat nyt tässä uudessa strategiassa mukana. Serkas ja Koferatti viittasivat niihin ja herra Arif myös. Edelleen ilmastonmuutoksen torjuminen on uutuus. Olen yhtä mieltä tässä eh, Rovas Schröterin kanssa kuitenkin ei riitä, että meillä on äh, kasvun strategia ja korkealaatuisten työpaikkojen strategia. Ja nyt haluaisinkin vastata kollega Harpsille, joka ei ole enää paikalla. Tämän lisäksi tarvitaan jotakin, josta komissaari, jota komissaari oli Rehn työstää ja hän pian puhuu. Tarvitaan äh, talouspolitiikan, työllisyyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan koordinointia. Tähän mennessä EU:ssa näin ei ole käynyt ja Lissabonin strategian alla näin ei tehty. Siihen Lissabonin sopimus artikla 5 toteaa, että jäsenvaltioiden on velvollisuus koordinoida talous- ja työllisyyspolitiikkaansa. Tämä ei ole mikään vapaavalintainen toimi. Ja jäsenvaltiot halutessaan voivat myös koordinoida sosiaalipolitiikkaa. Minun mielestä tämänkin pitäisi olla velvoite tällainen äh, työpaikkojen luomisen strategian ja, ja koordinaatiopolitiikan lisäksi tarvitaan Euroopan laajuista rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Tätä käsittelee valvontapaketti, johon viittasin aikaisemmin ja johon Hefer Hofstadt vastasi. Olen oikein iloinen ja kiitän siitä, että parlamentti parlamentti mahdollisimman pian hyväksyisi hänen kantansa koskien äh, rahoitusvalvontapakettia. Sitten äh, herra Barroso alustuksessaan korosti sitä, että tarvitsemme ulkoista ulottuvuutta. Euroopan unionin talousliitolla on oltava ulkoista ulottuvuutta <clears throat> nimenomaan G20-kokouksessa. Ja tässä viittaan äh, Rabarroson sanoihin. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan lähes täysin tästä. Jotta talousliittoon päästään, tarvitaan lisäksi hallintoinstituutioita, Euroopan neuvosto, joka vahvistaa strategiset linjat, komissio, joka valvoo, joka seuraa strategian täytäntöönpanoa, ja sitten lainsäädäntöelimet, neuvosto ja parlamentti. Tarvitaan myös välineitä, joilla kannustetaan myönteisellä tavalla tähän strategiaan. Voidaan käyttää rakennerahastoja ja Euroopan rahastoja eh, jo niin, että voidaan suunnata toimintaa strategian puitteissa. Näin ei ainakaan kovin intensiivisesti käynyt eh, Lissabonin strategian aikana. Minun mielestäni tähän ollaan jo menossa. Tämä on jo käynnissä olemme jo menossa kohti seuraavaa etappia, jota seuraava vuosikymmen edellyttää. Globalisaation etappi, talouden liitto, ei ainoastaan sisämarkkinat ja rahaliitto, vaan myös talousliitto. Siihen meidän on pyrittävä ja meidän on toimittava johdonmukaisesti ja vuoropuhelua käyden toimielinten välillä, niin kuin nyt tänään, tänä, tänä iltana täällä. On toimittava myös mahdollisimman nopeasti. Sitä meiltä pyytävät äh, käsittääkseni Euroopan kansalaiset. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä ministeri, nyt komission sen Rehn saa puheenvuoron. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitän teitä hyvin rikkaasta ja vastuullisesta keskustelusta tänä iltana. Ja haluan tässä nyt vielä korjata yhden puheenjohtaja Barosoa koskevan kommentin. Hän kyllä välitti survallittelunsa Atenan mellakauhreille. Ja haluan yhtyä näihin survallitteluihin ja, ja äh, itsekin puolestani yhtyä näihin Atenassa tänään väkivaltaisesti surmansa saaneiden omaisille. Äh, väkivaltahan, väkivaltaahan ei voida koskaan hyväksyä. Äh, mitä tulee tähän 2020 strategiaan, sen toteuttamiseen, siihen äh, sille ovat tietyt eri vaatimukset, joita rahoitus, rahoitus- ja finanssisektorin vakaudelle voidaan esittää, asettaa. Te äsken mainitsitte e- Eurooppa 2010, että sitä tarvitaan pohjaksi, jotta Eurooppa 2020 onnistuu. Se on tietysti ihan totta. Viime sunnuntaina euroalueen valtiovarainministerit äh, äh, päättivät äh, rahoitusavusta koordinoidulla tavalla Kreikalle antaa. Se ei ollut helppo päätös, ei ollut helppo päätös, mutta väistämätön ja välttämätön ja vastuullinen teko. Nyt komission tehtävä on, on varmistaa, että kahdenväliset lainat koordinoidaan ja että että e- tätä ehdollisuutta järjestelmällisesti ja tiukasti noudatetaan kaikissa lainajärjestelyissä. Rahoitustuki antaa nyt Kreikalle hengitys, hengitystaukoa, vähän pelivaraa, saada oman, oman kriisinsä aisoihin ja parantaa omaa taloudellista kilpailukykyään. Tämä on tarpeen paitsi Kreikan, Kreikalle, myös koko Euroopan taloudellisen poliittisen vakauden aikaan äh, säämiseksi. Muussa tapauksessa Kreikan pensaspallo leviäisi laajaksi metsäpaloksi halki Euroopan. Äh, finanssivakaus on äh, välttämätöntä Euroopan tulevaisuudelle, kestävälle kehitykselle ja työpaikkojen luomiselle. Jotkut mainitsivat tämän tartunta, tartuntavaaran joka saattaa sitten tämä sairaus levitä arvioiden mielestä muillekin Euroopan unionin euroalueen maille, maihin. Sitä ei voida kiistää. Lähiviikit, viikot ovat vaaralliset ja riskialttiit. Mutta kuten usein rahoitusmarkkinoilla ylilyönneillä, ylilyönneiltä harvoin vältytään. Kaikki euromaat ovat pyrkineet nyt vahvistamaan omaa vakauttaan. Ainakin Portugalia ja Espanja näin ovat tekemässä, mikä on euroalueen kokonaisvakauden kannalta olennaisen tärkeää. Nyt sitten unionin ja <clears throat> euro, euroalue, komissio, keskuspankki ja e, maailmanvaruuttarahasto ovat e, asettuneet nyt yhdessä Kreikan e, asioita ajamaan ja olemme, olemme vakuuttuneita, että tämä pelastusoperaatio onnistuu. Mitä sitten tulee Euroopan 2020 strategian taloushallintoon ja ja tämä, näihin taannoisiin talouden tapahtumiin. Kreikan tapaus on ainakin osoittanut, että <clears throat> e, e, taloudellista hallintaa, taloushallintoa Euroopassa on vahvistettava. Komissio tulee ensi viikolla tekemään käytännön ehdotuksia siitä, miten talouspolitiikkaa, palveluiden koordinointia ja jäsenmaiden valvontaa Euroopan unionissa voidaan tehostaa. Emu on ollut huomioon siinä tämä taloussektori tästä lyhennestä on rahoituksen varjoon jäänyt. Nyt sitä on tarkoitus vahvistaa. Meidän johtotähtenämme olkoon se, että ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin jälkien siivominen, siivoaminen. Sen vuoksi me tulemmekin rakentamaan omat eh- ehdotuksemme eh, tällä eh, ennaltaehkäisyn yhteistyön vahvistumisen, mutta myöskin korjaavien toimenpiteiden tehostamiseksi. Ja meillä on kolme avainehdotusta. Ensinnäkin meidän pitää vahvistaa vakaus- ja kasvupakettia sen ennaltaehkäisevältä ja korjaavalta osaltaan. Eh, niin ikään me tarvitsemme ennaltaehkäisevämmän ja tehokkaamman budjettipolitiikan ennakkoseurana niin, ettei Kreikan tapaus pääse ikinä enää toistumaan. Toisekseen meidän täytyy paitsi budjettipolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa seurata, meidän pitää puuttua myöskin makrotalouden epätasapainoisuuteen ja äh, seksi on vahvistettava sekä äh, meidän vientikilpailukykyämme, mitä äh, monet maat kipeästi kaipaavat, samoin myöskin elvytettävä kotimaista kysyntää siellä, kun sitä tarvitaan ja siellä, missä sitä on mahdollisuus elvyttää. Kolmas rakennuspalikka on tällainen kriisinratkaisu, kriisinratkaisun mekanismi. Finanssi, Kreikan finanssimekanismi on tällainen välittömän avun väline – mutta e, e, selvää on, että on tarpeen luoda pysyvä e, kriisinhallintamekanismi, jossa ovat jo nämä ehdollisuudet tiukasti sisään rakennettuja ja myöskin sitten sen verran pelotetta, ettei siihen helposti lähdetä turvautumaan. Kuitenkin parempi katsoa kuin katua, kuten sanotaan, ja täytyy huolehtia siitä, että meillä sitten on, on välineet hoitaa myöskin kriittiset tilanteet, kriisitilanteet. Lopuksi, puhemies ja jäsenet, minä luotan teidän tukenne, luotan Euroopan parlamentin tukeen, kun Euroopan taloushallintoa pyritään tehostamaan ja parantamaan. Ja vetoan samalla myöskin valtion päämiehiin ja, ja hallituksiin euroalueella ja laimankin jotta perjantaista ehdotustamme tullaan tukemaan niin, että nämä ehdotukset nopeassa tahdissa toteutetaan. Miksi niin? Siksi, koska meillä ei ole varaa tuhlata aikaa, koska päätökset on tehtävä niin nopeasti kuin mahdollista niin, että Eurooppa 2020 todellakin toteutuu menestyksekkäästi ja me, jotta voimme luoda vankan pohjan kestävälle kehitykselle ja uusien työpaikkojen luomiselle Euroopassa. Sitä kansalaiset meiltä odottavat. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustaja. Kiitoksia siitä, että kartoititte tilannetta ja kiitoksia myös surunvalitteluista, joita osoititte Kreikan uhrien ystäville ja läheisille. Äänestys käydään toukokuun toisena. Ja nyt haluaisin pyytää, että meillä on viiden minuutin tauko teknistä syystä, Eli viisi minuuttia taukoa.